three. Okay. Okay. Okay. So I will just do it. Dear colleagues, I'm starting the meeting. Hyvät, hyvät kollegat, voimmeko aloittaa tämän kokouksen? Eli haluaisin ilmoittaa teille, hyvät kollegat, meidän vieraamme Itävallasta. Hyvät kollegat, meidän pitää aloittaa kokous, sillä meillä on paljon asioita esityslistalla. Haluaisin ter- toivottaa kaikki tervetulleiksi ja haluaisin ehdottaa muutaman muutoksen esityslistaan kollegoiden pyynnöstä. Ensinnäkin haluaisin pyytää, että kohta seitsemän, joka on Vlasakin lausunto kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuuksista, että sitä siis käy, käsiteltäisiin ennen kohtaa viisi, eli siis neljältä tätä käsiteltäisiin. Eli yhtenäismarkkinalausuntoa käsiteltäisiin sitten kohdan seitsemän jälkeen. Ja toinen muutos sitten liittyy huomisen esityslistaan. Haluaisin ilmoittaa, että äänestys sitä se aloitetaan jo 10.30. Eli olkaa täällä 10.30 äänestystä varten, sillä komission jäsen Haan hänen puheenvuorossa sitä ennen. Eli tästä vierailusta Romaniaan, siitä keskustellaan kokouksen päätteeksi. Jos hyväksytte nämä muutokset, niin ne olisivat sitten siinä. Haluaisin sanoa, Täten siis, että esityslista on hyväksytty ja voimme siirtyä kohtaan kaksi, eli pöytäkirjan hyväksyminen äm, kokouksista 30. marraskuuta, 1. joulukuuta ja 9. joulukuuta. Pöytäkirjat on teille jaettu ja ne katsotaan hyväksytyksi tämän kokouksen päätteeksi, jos tämän kokouksen aikana kukaan ei vastalauseita ilmoita. Ja sitten kohta kolme esityslistalla, eli puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin aloittaa sanomalla, että tänään meillä on täällä vierasryhmä. Nämä ovat hyvin erityisiä vieraita. Jean Kelly on heidät kutsunut tänne. He ovat opiskelijoita Flemrikin yliopistosta ja Korkin yliopistosta. Ja haluaisin, että kaikki osoittavat nyt suosiota meidän vieraillemme. Haluaisin ilmoittaa myös erään toisen seikan. Se on tärkeää meidän valiokunnallemme ja tulevaisuuden kohesiopolitiikalle. Haluaisin ilmoittaa etenkin niille, jotka eivät ole poliittisten haasteiden valiokunnan jäseniä, että 10. helmikuuta 9.12.30 tämä poliittisten haasteiden valiokunta. Sillä on kokous, joka koskee koheesiopolitiikkaa, eli me keskustelemme kaikista aiheista, jotka ovat tärkeitä koheesiopolitiikan tulevaisuudelle. Komission jäsen Haan on paikalla ja koordinaattorit puhuvat, mutta tietysti myös ne kollegat, jotka haluaisivat osallistua tähän keskusteluun. Valmistautukaa näihin puheenvuoroihin ja, ja edustakaa meidän kantaamme siellä siinä kokouksessa. Tämä on todella tärkeä kokous, sillä se vaikuttaa myös poliittisten haasteiden valiokunnan kantaan ja heidän politiikkaansa. Sitten haluaisin siirtyä kohtaan neljä esityslistalla, joka on Miroslav Mikolasikin mietintö kohesio politiikkaan liittyvän strategiaraportin 2010 vuosien 2007 ja 2013 ohjelmien toteuttamisesta. Miroslav on kutsunut tätä keskustelua varten myös henkilön, joka on ollut vuosia mukana tässä rakentavassa yhteistyössä kohesiopolitiikan parissa Johannes Rosbacher, joka on johtaja Itävallan aluesuunnitteluvirastossa, liittokanslerin virastossa Viinissä. Haluaisin antaa ensiksi puheenvuoron Miroslav Mikolasikille. Ole hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vorsitzende, guten Tag, äh, werte Abgeordnete, äh, werte Kollegen. Hyvät kollegat, ähm, hyvä puheenjohtaja. Anteeksi teknisiä vaikeuksia mikin kanssa. Please, I hope so. <laughs> so, noch einmal. Ja, jetzt ging das besser. No niin, ehkä tämä onnistuu nyt. Hyvää päivää, hyvää puheenjohtaja, hyvät edustajat. Kiitos. Minulla on suuri ilo nyt neljän viiden vuoden jälkeen olla uudelleen täällä. Silloinhan minä olin eri asemassa. Minä silloin puhuin tämän valiokunnan kanssa, neuvottelin yhdessä neuvoston puolesta täällä. Ja on ilo nähdä teidät kaikki, esimerkiksi Rova Kreel, Nistelrooy, herra Nistelrooy ja muutkin. Melkein kaikki ovat edelleen täällä, mutta en ole täällä puhumassa menneisyydestä, vaan minut kutsuttiin kertomaan, miten se, mistä me silloin tässä strategisessa lähestymistavassa neuvottelimme tuolloin, niin miten se toteutetaan jäsenvaltiossa – tässä vain lyhyeksi johdannoksi minulla on kolme sivua tästä strategista raportoinnista ja sitten yksi sivu Itävallan tilanteesta ja sitten tulevasta tilanteesta vielä lopuksi. EU-ssa kun on 27 maata, niin voin puhua oikeastaan vain omasta maastani. Oma maani on pieni maa, reilu 8000, 8 miljoonaa asukasta, mutta suuri osa maasta ei ole asu, asumiskelpoista, sillä meillä on paljon vuoristoa. Meillä on hyvin, meillä on kolme, anteeksi, yhdeksän eri aluetta maassamme ja kahdeksan naapuria ja sillä tietysti on myös vaikutuksia politiikkaan. Tämä sinisellä värillä näkyvä on tavoite, kilpailukyky ja työllisyys. Ja sitten meillä on kaksi aluetta, jotka kuuluvat tähän konvergenssilähentymistavoitteeseen. Sitten rakennerahastoista meillä on yksi kansallinen strategia, eli kansallinen strateginen viitekehys ja 21 ohjelmaa – Tähän kuuluu 1,1 miljardia euroa, joka on 0,4 prosenttia kohesiorahastosta. Eli 21 ohjelmaa. Meillähän on yhdeksän aluetta ja kaksi sosiaalirahaston ohjelmaa, sitten kymmenen alueellisen yhteistyön ohjelmaa, eli naapureiden kanssa esimerkiksi meillä on ohjelmia. Eli me, me, meillä on pieni maa, mutta silti paljon ohjelmia. Ja siksi meillä pitää olla todellakin kansallinen strategia. Tällä haluan vain osoittaa, että mitä rakennerahastot saavat aikaan Itävallassa. Me saamme noin 0,08 prosenttia sen, sitä vastaavaa osuutta bruttokansantuotteesta. tuotteesta vuosittain siis. Ja sitten vielä toiseksi, mitä tämä aikakausi, mitä tänä aikana on saatu uutta aikaiseksi? Kolme elementtiä voi mainita. Eli meillä on kohesiosuuntaviivat EU-tasolla ja sitten on kansalliset strategiat jäsenvaltioissa. Meillä tämä strategia on nimeltään strat.at. Ja kansallisella tasolla on kukin tehnyt kansallisen raportin vuonna 2009 ja sitten seuraavan 2012. Ja sitten on tietysti vuosikertomuksia ja tilintarkastuskertomuksia ja muita. Tietysti tämä raportointi tuo sinänsä taakan mukanaan, mutta meidän tapauksessamme todellakin tämä on kannattunut, mutta siitä puhun lisää myöhemmin. Eli me olemme tehneet meidän kertomuksemme, kuten muutkin. Varmasti Öm, huomenna saatte kaikki tämän englanniksi elektronisena versiona. Me olemme siis julkaisseet tämän kertomuksen ja tämä, tässä ovat nämä tulokset. Eli 22 prosenttia toteutettu ö, syyskuun 2009 mennessä. Se on ehkä hieman vähän, jos sitä tarkastajien ulkopuolelta niin sanottuna. Mutta mehän viime kautena saimme myös hyvän toteutustuloksen aikaiseksi. Tämä ei tapahdu nopeasti, mutta vakaiden ohjelmien toteuttaminen kestää aikansa. Ja olemme nyt jo saaneet yli kaksinkertaistettua tämän osuuden. Ja kuten viimekin kerralla saamme varat varmasti käytettyä 99 prosenttisesti. Me olemme keskittyneet erityisesti yritysten tukemiseen, etenkin ähm, pk-yritysten tukemiseen. Tämä liittyy kriisiin, sillä kriisissä pk-yrityksiä piti tukia, tukea ja tämän olemme nähneet toteutuksessa. Tutkimuspainotteiset hankkeet, niitä, ne, ne ovat vähän vähentyneet. Itävaltahan on melko, ähm, melko rikas maa. Ja kun on kyse monimutkaisista hankkeista, niin me teemme ähm, paljon myös kansallisella tasolla, koska tämä on yksinkertaisempaa sillä kun tasoja on useita, se on aina monimutkaisempaa. Kolmanneksi nämä rakennerahastojen toimet ovat toteutuneet hyvin ja neljänneksi meillä on myös kertomus siitä, miten kriisissä on toimittu ja miten talouden elvytyspaketti on toiminut tässä tilanteessa ja miten myös rakennerahastot ovat auttaneet. Ohjelmat ovat toimineet alusta asti hyvin, eikä strategia ole muutettu. Sitä on hieman vain sopeutettu tässä tilanteessa. Näin me siis olemme tehneet haasteita, joita olemme huomanneet. Tietysti meidän pitää keskittyä enemmän strategisesti ja meidän pitää ö, luoda enemmän näkyvyyttä. Tietysti vähän, vähällä rahalla se on vaikeaa, mutta pyrimme siihen silti. Koheesiopolitiikkaan liittyy tietysti myös tutkimus ja kehitys ja maaseudun kehitys ja sosiaalirahasto ja aluekehitysrahasto. Ja, ja näiden kaikkien pitäisi toimia paremmin yhteen Tähän liittyy myös yksinkertaistaminen. Myös asetuksia on tietysti muutettu ja tässä on edistytty. Ja nämä äm, yksinkertaistetut kulumenettelyt on muutamissa jäsenvaltioissa on onnistuttu ottamaan käyttöönkin jo. Ja tämä on siis onnistunut hyvin. Ja sitten mitä olemme oppineet tästä kaikesta? Me minä voin siis kertoa vaan tässä vain Itävallan näkökulmasta. Meillä on sellainen tunne, että alussa olimme ehkä hieman skeptisiä tätä lisätasoa tai tätä lisätaakkaa kohtaan, tätä raportointia kohtaan, mutta se on silti ollut meille hyödyllinen. Meillä on 21 ohjelmaa ja, ja tämä raportointi oli tarpeellista, sillä ensimmäinen kerran meillä oli yhtenäinen EU-strategia ja Lissabonin strategia. Ja tämä kaikki antoi meille niin sanotusti suuntaviivoja. EU-tasolla ensimmäistä kertaa tietysti tämä toi vertailtavuutta ja avoimuutta. Eli nämä toimialueet toimien alueet ja jäsenvaltiot pystyvät sanomaan, mihin halutaan investoida. Tämä antaa äm, hieman suuntaviivoja ja tietysti on näitä ydinindikaattoreita. Ja tämä eu tasolla antaa paremman kuvan edistyksestä. Tietysti on tiettyjä rajoja. Tämä strategin raportointi ei ole mikään ihme lääke, ei se ratkaise kaikkia ongelmia. Jos me tässä kertomuksessa esimerkiksi lukee komission kertomuksessa siis, että alueellisista eroista ei puhuta paljon, mutta tästä ei voi vielä sanoa mitään tarkkaa, sillä kaikki, kaikkia ei voi mitata tai vertailla. Ja tässä pitää olla varovainen, sillä kyse on monista luvuista, joiden, joiden, joille pitäisi antaa ehkä enemmän kontekstia. Ja pitäisi olla siis yhteisiä, käyttää yhteisiä indikaattoreita ja sitten kuvailla enemmän tätä kontekstia ehkä tulevaisuudessa. Sitten tämä Itävallan lähestymistapa. Meillä sanottiin, että nyt on, pitää raportoida tällä tavalla ja siitä pitää ottaa kaikki hyöty irti. Me siis sanoimme, että me haluamme saada aikaiseksi tällaisen valvonta, valvontaprosessin vapaaehtoiselta pohjalta. Tässä olen muutamalla kohdalla tämän vetänyt yhteen. Ja sivulla 47 tässä raportissa voitte lukea siitä lisää yksityiskohtia. Eli tämä kohesiopolitiikka yhteisö kaikilla tasoilla ja kaikilla, kaikki tämä osaaminen pitäisi saada tuoda yhteen ja saada aikaiseksi tietojen vaihtoa. Politiikan eri alueet pitäisi tuoda yhteen ja politiikan alueiden pitäisi käydä vuoropuhelua keskenään ja vaihtaa enemmän kokemuksia keskenään, mutta tämän ei pitäisi tuoda lisää taakkaa. Pitäisi käyttää nykyisiä rakenteita ja parantaa niitä. Ja olemme pitäneet esimerkiksi konferensseja aiheesta. Tämä on osoittanut, että tämä todellakin voi toimia käytännössä. Entä sitten tulevaisuus? Itävallan näkökulmasta tämä siis oli tärkeä välitaso kansallisen ja EU-tason välillä. Se äm, teki, loi yhteyden näiden tasojen välille ja mielestäni sillä oli täten hyvä rooli Komission ehdotuksessahan seisoo, eli nämä kumppanuusohjelmat, niitä pitäisi tarkastella vielä tarkemmin. Sitten raportoinnista, eli tämä toinen kohta tässä esitelmässäni. Mielestäni on tärkeää, että on realistinen aikataulu. Kun halutaan raportti, niin sille pitää antaa oikeanlainen aikataulu. Tietysti meillä on erilaisia raportteja, esimerkiksi tilintarkastusraportit. Ja siksi haluaisin mainita, että esimerkiksi varainhoitoasetuksen suhteen on, on asetettu epärealistisia aikatauluja. Jos halutaan hyviä raportteja, niin pitää olla realistinen aikataulu. Tämä pätee myös Eurooppa 2020 aiheeseen. Pitää siis päättää, halutaanko hyviä raportteja vai nopeita raportteja. Hyvät raportit, esimerkiksi vuosiraportit tai tilintarkastusraportit, niihin tarvitaan vähintään puoli vuotta. Se on tosiasia. Ja siksi haluaisinkin sanoa, että me puhumme mieluummin eri alueiden koordinoinnista eikä integraatioista, sillä integraatiossa on usein kyse siitä, että joku ylhäältä määrää jotain. Tässä pitää ottaa huomioon, että aikataulu on tärkeä tekijä. Entä sitten tämä tuloskeskeisyys? Tähän haluaisin ihan erään huomautuksen tehdä. Output, eli tulokset. Mutta sitten tässä on vielä tämä outcome, eli tulos sinänsä. Öm, outcome on sellainen sana, jos, johon kaikilla kielillä ei ole vastaavuutta. Saksaksi esimerkiksi sitä on vaikea kääntää ja siksi on vaikea tietää, mitä sillä tar- tarkoitetaan tässä yhteydessä. Koheesiopolitiikka ei ole mikään kone, jossa vedetään tietystä öm, tietystä, painetaan tiettyä nappulaa ja sitten tapahtuu automaattisesti jotain. Tämä kaikki kestää vuosia ja nyt jos käytetään tiettyä metodologiaa tai, tai tiettyjä termejä, niin pitää äm, ehkä tarkentaa näitä asioita, jotta jäsenvaltioissa nämä toimet myös toteutetaan oikealla tavalla. Tämä ei äm, ole mitenkään tämä ei saa olla liian tieteellistä tämä teksti, vaan se pitää olla käytännöllistä. Kiitos tästä. Uh, thank you very much indeed, uh, Johannes. Now... Kiitos Johannes. Ja nyt voimme keskustella tästä. Markus Pieper ensimmäiseksi. Anteeksi, Miroslav Mikolasi, ehkä ensiksi sittenkin. Uh, all of you and... Kiitos, olet tässä tehnyt minun työtäni, eli minun ei tarvitse nyt toistaa näitä, tätä aikataulua, mutta voin kuitenkin korjata hieman. Eli kolmas helmikuuta itse asiassa kuudelta on tuo tarkistusten jättöaika. Ja nyt meillä sitten varjoesittelijät, ehm, jotka voivat puhua. Markus, voisinko mä ehkä tehdä kuitenkin niin, että aloitetaan varjo esittelijöitä ja sitten sinun puheenvuorosi. Eli alo- ellette sitten halua toimia näin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan onnitella raportin laatia erinomaisesta työstä Oikeastaan minulla on ihan muutamia lyhyitä kommentteja tähän asiakirjaan. Mielestäni siellä on erittäin hyvin huomioitu kaikki tärkeät tekijät. Myöskin tuo jälkimmäinen esitys aiheesta oli erittäin mielenkiintoinen. Haluan myös siitä kiittää. Totta kai tällä hetkellä, kun puhutaan myös rahoituskehysten yhteydessä näistä hankkeiden ja ylipäätään aluepolitiikan täytäntöönpanosta sen tehokkuudesta niin tämän kaltaisen mietinnön arvo jo sinällään on hyvin merkittävä ja on tärkeää että tässä, tässä huomioidaan myös ne kehittämispisteet mitä me pystymme aluepolitiikan saralla tekemään ja tehostamaan tätä toimintaa ja myös eliminoimaan sitten näitä väärinkäytöksiä. Ja on tärkeää että tätä myös siinä mielessä pystytään käyttämään hyväksi, hyväksi kun sitten keskustelemme näistä rahoituskehyksistä myöhemmin. ensinnäkin haluan ensimmäiseksi nostaa esille tämän raportointikysymyksen ja nämä kansalliset raportit. mielestäni tämä on erittäin hyvä asia että tähän on menty. on kuitenkin huomioitava se että, nämä raportit kansallisesti olisi saatava yhtenäisemmiksi jotta todellakin tämä vertailtavuus olisi taattu myös indikaattorit olisi tässä mielessä saatava yhtenäisiksi että, saisimme selkeitä tuloksia. todellakin niin kuin tässä tämä jälkimmäinen esitelmöijä jo totesi niin kaikkea ei todellakaan voida mitata ja se tulee myös huomioida kyllä sitten näissä kansallisissa raporteissa no se kuinka pystyisimme myös tehostamaan tätä aluepolitiikkaa joka myös otettiin tässä mietinnössä esille niin, niin liittyy tähän eri politiikan alueiden äh, entistä voimakkaampaan ja tiiviimpään yhteistyöhön myös aluepolitiikan sektorilla. jos ajattelemme esimerkiksi tutkimusta ja kehitystä niin uskon että me aluepolitiikassa pystymme paljon paljon myös antamaan tuolle kyseiselle sektorille. Ja tällainen rajat ylittävä yhteistyö, niin uskon, että sillä, sillä on tulevaisuutta myös Euroopassa. Ja nämä tämmöiset keinotekoiset raja-aidat pitäisi pystyä siinä suhteessa kyllä hävittämään. Totta kai sitten nämä hyvät käytännöt on myös hyvin, hyvin tärkeitä. Me tiedämme, että eri maissa ohjelmien täytäntöönpano on hyvin erilaista. Ja ne maat, jotka ovat pystyneet tehokkaammin näitä toteuttamaan niin, niin, toivon että pystyisimme ottamaan oppia sitten näiltä kyseisiltä valtioilta. sitten tulos orientaatio tuloskeskeisyys mielestäni on, tulevaisuuden aluepolitiikassa tärkeä tietyltä osin, osin tällä hetkellä se on myös hankkeista puuttunut. onneksi myös tämä viides koheesioraportti puuttui hyvin voimakkaasti tähän kysymykseen ja uskon että myös tätä kautta voimme tehostaa aluepolitiikkaa samoin kuin sitten nämä tiettyjen prioriteettisektoreiden valitseminen. tässä raportissa myös, myös hyvin kiinnitettiin tähän asiaan huomiota eli kun ei ole selkeitä prioriteetteja myös, myös ohjelmien täytäntöönpano on tehotonta. tässä lyhyesti tulen varmasti muutamia muutosesityksiä tekemään mutta mietintö on kyllä erittäin hyvä. Thank you very much. Uh, Karin Kadenbach, please. Ja, ein herzliches Dankeschön, auch Kiitos. Meillä nyt on vain vähän aikaa, mutta itävaltalaisen kollegan esitys oli kyllä hyvin mielenkiintoinen ja siitä pitäisi saada keskustella. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvästä yhteistyöstä ja myös tästä hyvästä mietinnöstä. Tietysti meiltä tulee muutamia tarkistuksia, mutta kaiken kaikkiaan uskon, että mietintö on hyvin tasapainoinen ja puuttuu oikeisiin asioihin. Ja meidän, meidän pitää keskittyä tässä olennaiseen. Tämä on todella hyvin onnistunutkin. Haluaisin vielä tästä Itäval, Itävallan edustajan esityksestä sanoa. Tietysti raporttien pitää olla hyviä ja se tarvitsee aikaa. Me tarvitsemme ehkä tällaista yhteenvetoa, jota voimme käyttää suuntaa antavana, sillä kyse ei ole pelkästään tästä teidän tekemästänne työstänne, tästä, joka kestää kauan, sillä nämä, nämä tiedot pitää saada kerättyä. Sitten nämä raportissa olevat tiedot, ne pitää saada johdettua politiikan suunnitteluun ja niitä pitää käyttää. Jo, kun katsomme tätä menettelyä, niin me tarvitsemme myös nopeampaa suuntaa antavaa, ehkä jotain yhteenvedon tapaista raportointia. Haluaisin pyytää, että pyhytte lyhyesti, sillä meillä on vielä Unkarin puheenjohtajakauden puheenvuoro. Voisitteko ehkä puhua vielä lyhyemmin? Ganz kurz, zwei wesentlichen Punkten, die ich gerne ansprechen. Ihan lyhyesti kaksi keskeistä seikkaa, jotka haluan tuoda esille. Me puhumme kansallisesta puiteohjelmatasosta, mikä tarkoittaa sitä, että tämä vaikuttaa hiukan sellaiselta sekoitukselta, miten minä eh, tutkailen, tarkastelen jotain ohjelmaa tuloksekkaasti, mutta tämä ei ole strateginen taso. Eli minun mielestäni meidän pitäisi ei pitäisi lyhyellä tähtäimellä tutkia näitä suuria korkean tason asioita, vaan pitemmällä aikavälillä. Minun mielestäni se vähentäisi byrokratiaa paikan päällä ja minusta on tär- oli tärkeää sanoa, miten saamme hyvän outcomein tai tulosorientoidun kehityksen ja miten myös pystymme osoittamaan sen ilman, että se lisää byrokraattista työtä merkittävästi. Meidän täytyy tehdä tämä ohjelmien tasolla ja kansallisella tasolla. Meidän täytyy palata kansalliselle tasolle tämän periodin lopussa. Toinen asia, joka osoitti sen, että kumppanuudella on keskeinen rooli. Te sanoitte, että saatoitte käyttää sitä hyvin innovatiivisesti, että se toi paljon lisäarvoa. Tämä on mielestäni kiinnostavaa. Tämä on mietinnössäkin ehkä hieman heikko kohta. Kolmas seikka on tärkeä. Instrumente auch in die Klammer zu nehmen. Se, että otetaan myös nämä instrumentit tänne sulkuihin. Tätä ei aina kansallisvaltioissa jäsenmaissa aseteta etusijalle, mutta on tärkeää, että yksittäisillä rahastoilla on omat sääntönsä. Joskushan niillä on myös moninkertaisia funktioita ja näissä asioissa täytyy löytää kompromissi. Tärkeä on mielestäni myös kysymys siitä, jonka mainitsittekin, että eikö meidän pitäisi huolehtia siitä, että kohesio tässä integroidussa asiassa kuitenkin pysyisi yhdessä. Nythän on se tendenssi, että se yritettäisiin hajottaa eri sektoreiksi ja on näitä sektorikohtaisia tavoitteita ja ne eivät mielestäni kuitenkaan saisi häiritä tätä integroitua lähestymistapaa. Tämä olisi mielestäni keskeistä. Kiitoksia. Mihail Thank you. Mihail, you have to speak. Yeah, but... Kiitos Mihail. Voisitko puhua aivan, aivan lyhyesti vain? Kiitos. Υπάρχουν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν κάποια... Kiitoksia puheenjohtaja Joitakin kohtia haluaisin mainita tästä kollegan mietinnöstä. Mikos Lasikin eh, mietintö on erittäin hyvä luonnos, hyvin tyhjentävä. Kahta asiaa haluaisin tässä lyhyesti korostaa. Ensinnäkin tässä kohdassa kolme johdannossa puhutaan avoimuudesta varojen jakamisessa ja kohesiopolitiikan tavoitteeseen pääsemisessä. Avoimuutta tarvitaan lisää, olen tästä yhtä mieltä. Sitten kohta 17 siinä todetaan, että ei saada selvää kuvaa Euroopan tasolta, koska vain 19 jäsenvaltiota on raportoinut näistä ydinindikaattoreista. Komissiota pyydetäänkin vahvistamaan tietojen laatua, näiden tietoja kerätään. Tässä mietinnössä puhutaankin todella avoimuuden puutteesta. Tähän on juuri puututtu, mutta meidän on sanottava tämä selvästi. On aivan keskeistä arvioida paremmin näitä tietoja. Siellä, missä puhutaan täytäntöpanossa kohdassa kuusi, todetaan, että puut puuttuu kaikissa jäsenvaltioissa käytettäviä indikaattoreita. Sitten puhutaan kannustimista, hyvistä, hyvin toimivista jäsenvaltioista ja niiden mainostamisesta. Sen sijaan ne valtiot, jotka eivät toimi yhtä hyvin, niitä pitäisi auttaa sen sijaan, että ne mainittaisiin. Kun mainitaan näitä toimia, joissa on puutteita, Toki se on tärkeää, mutta on ajatuttava niitä pääsemään yli ongelmista. Sitten kohta seitsemän, tässä puhutaan viivästymi, viivästyksistä strategisten alojen hankevalinnoissa. Tässä puhutaan erityisesti energia-alan, ympäristöalan investoinneista ja tietotekniikasta. On sanottava, että harvat jäsenvaltiot ovat hyvällä vauhdilla toimeenpanneet näitä hyviä toimia. Meidän on annettava tästä merkki komissiolle. Emme voi hyväksyä tällaista tilannetta. Jotkut jäsenvaltiot ovat saaneet paljon aikana toiset hyvin vähän. Täällä on suuret erot kuinka näin suuria eroja jäsenvaltioiden välillä voi olla? Pani předsedkyně, dámy a pánové, eh, já bych chtěl také ocenit tuto zprávu. Hyvät naiset ja herrat, minäkin haluaisin kehua tätä mietintöä, sillä se on ensimmäinen analyysi eh, näiden ohjelmien toteuttamisesta tällä ohjelmakaudella. Tämä on harmi, että kaikkia indikaattoreita – ei ole käytetty kaikissa jäsenvaltioissa. Se tietysti tarkoittaa, että analyysin arvo on hieman alempi. Tämä tilanne pitää korjata. Ne, jotka eivät ole antaneet näitä tietoja, niille, niille pitäisi asettaa jonkinlaisia seuraamuksia. Ja näiden hankkeiden niin ne pitäisi valita hyvin tehokkaalla tavalla. Valitettavasti viivästyksiä on tapahtunut, sillä lainsäädännön asettaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on viivästynyt ja tietysti myös kapasiteetit tietyllä tasolla ovat olleet puutteellisia. Miten voisimme estää sen, että resurssit hajaantuvat eri alueille? Tässä ei ole kyse pelkästään aluekehitysrahastosta ja sosiaalirahastosta. Tässä pitäisi olla myös yhteys maatalouden kehitysrahastoon. Me puhumme tässä maaseudusta, maaseudun kehittämisestä. Kaikkien kaikki säännöt pitää saada yksinkertaistettua. Juuri tällä alueella pitää edistyä, sillä liiallinen byrokratia viivästyttää hankkeita. Kiitos. Minäkin aion esittää muutamia tarkistuksia. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ganz kurz. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pidän tätä mietintöä ja tätä esitelmää hyvin mielenkiintoisina. Me olemme oppineet tästä nimittäin sen, että Lissabonin korvamerkintä 63 miljardia, tämä toimii hyvin ja olemme myös oppineet, että meidän rakennepolitiikkamme sopeutuu hyvin. Ja tämä on todellakin joustava systeemi sinänsä. Ja me olemme äm, lyhyellä aikakaudella saaneet paljon aikaiseksi. Tämä järjestelmä ja tämä varojen rakenne on sinänsä hyvä, eikä meidän tarvitse tehdä uusia säännöksiä EU 2020 strategian myötä. On kuitenkin valitettavaa, että tällaisia viivästyksiä on sattunut, mutta meillähän on kuitenkin ähm, tapoja, joilla voimme ne estää, esimerkiksi ESR ja kohesiorahastot. Me niiden parissa voimme yksinkertaistaa menettelyjä ja meidän todellakin pitää käyttää ydinindikaattoreita, joka, jotka edistävät tavoitteita. Joka ö, tasolla pitää tässä digitaalisella aikakaudella ö, toimia nopeammin. Ja me moderneilla metodeilla voimme varmasti nopeuttaa tätä työtä. Tämä mietintö on todellakin erittäin hyvä. Ja kiitän myös herra Rosbachenia haluaisin myös sanoa, että nämä raportit pitää todellakin tehdä oikeaan aikaan aina. Thank you very much. Kiitoksia sitten Lambert van Niin, yksi kysymys vain näiden erittäin myönteisten raporttien pohjalta kun katsotaan Markuksen esiin nostamaa kysymyksiä siinä mielessä, että meillä on nämä eri rahastot, meillä on kehitysrahasto, kohesiorahasto, aluerahasto ja sosiaalirahasto ja niin edelleen. Ja kun katsotaan tätä siirtymävaihetta näihin ohjelmiin, mitä mieltä olette? Pitäisikö nämä tuoda kaikki yhteen? Eli yhdistää nämä kaikki rahastot vai oletteko pikemminkin sitä mieltä, että pitäisi vain saada parempi tulos, eli sama lähestymistapa, mutta parempi koordinaatio ja nähdä myös erot päämäärissä, joita meillä esimerkiksi kohesiopolitiikan suhteen on kohesiorahaston ja muiden instrumenttien välillä. Olisi kiva saada joku signaali tästä. Mitä ajattelette? Kiitoksia, herra Obermeier. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos. Ensin, ensiksi herra Rosbaarille kiitos tästä esitelmästä. Minua kiinnostaa tässä kolme kysymystä, kolme käytännön kysymystä. Nämä strategiset raportit ovat tietysti hyödyllisiä tulevalle keskustelulle, mutta tässä on tietysti tärkeää tämä sitovuus tai näiden raporttien asema. Kuka tekee nämä raportit ja vaikuttavatko ne tulevaisuuden keskusteluihin? Itävallassa ollaan nähty, että tilintarkastustuomioistuin on puhunut aivan muuta kuin liittokanslerin virasto näistä varoista. Eli tässä pitää olla kylläkin yhtenäisyyttä, yhteneväisyyttä ennen kuin raportteja voidaan käyttää. Ja tärkeää on se, mitä tehdään aluevaroilla, joita ei ole käytetä, mitä niille tehdään. Ja kolmanneksi Minua kiinnostaa itävaltalaisena 25 prosenttia kaikista EAKRn varoista käytetään näissä osavaltioissa, mutta mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi EU-tasolla? Pitäisi, anteeksi, tämän, nämä varat käytetään siis osavaltioiden pääkaupungeissa. Mitä tämä tarkoittaa maaseuduille, vai pitäisikö näitä varoja käyttää itse asiassa aivan eri tavalla? Thank you very much, Shankel. Uh, I too shall be very brief, uh, Madam Chair. Minäkin puhun ihan lyhyesti. Haluan ensin kiittää ystäväni ja kollegaani hänen hyvästä työstään. Hän sanoi, että meidän täytyy korostaa hyviä käytänteitä kun hän sanoi tämän, minä mietin, että kyllähän me nostamme niitä esiin, mutta annammeko tarpeeksi esimerkkejä ja teemmekö sitä tarpeeksi? Ja Rosbaharin kertoma Itä, Itävallan esimerkki oli hyvin inspiroiva. Meidän täytyy ottaa siitä oppia. Hän otti esille hyvin tärkeän seikan. Hän käytti sanaa yliakateemista raportointia ja että yhden raportin tekeminen voi kestää jopa puoli vuotta. On aivan selvää, että tähän menee liian paljon aikaa ja hallinnollisia kuluja, jotka eivät sitten suoranaisesti hyödytä tätä itse projektia. Kaikki haluavat avoimuutta, kaikki haluavat, että raportit ovat hyviä, mutta jos raporttia ei voi tehdä yhdessä kuukaudessa, täytyy miettiä missä vika on. Meidän täytyy tosiaan olla synkassa 2020-strategian kanssa sekä toteutuksen että raportoinnin suhteen ja huolehtia siitä, että suurin osa varoista menee oikeisiin tuloksiin. Kiitos. Gracias, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin esi- onnitella esittelijä Miroslavia ja todeta, että hänen äh, asiakirjansa on oikein myönteinen. Siinä on muun muassa se johtopäätelmä, johon komissiokin päätyi, kun siinä käsiteltiin kansallisia strategioita asiakirjoja, joissa puollettiin tehokasta kohesiopolitiikkaa ja välttä, kohitettiin välttämään sektoreihin jakaantumista ja edistää harmonisointia kaikkialla Euroopan unionissa. Tulen tekemään jotakin tarkistuksia erityisesti, jotta korostaisin niitä myönteisiä linkkejä, joita on kohesiopolitiikan ja koulutus ja tutkimus, terveys ja yrityspolitiikan välillä haluaisin kannustaa jatkamaan tällä tiellä erityisesti tutkimusta, työllisyyttä ja pk-yritysten rahoitustekniikkaa ajatellen jo, ja myös niin, että polettaisiin jatkokoulutusta ja uudistettaisiin koulutus- ja terveysjärjestelmiä. Sitten haluaisin viitata vaikeuksissa oleviin alueisiin, kuten aina. Kyseessä ovat saarialueet, vuoristoalueet ja harvaan asutut alueet. Espanjan tapauksessa Seuta Imeli ja ne ovat raja-alueita erilaisia kuin mitkä muut alueet. Ne eivät ole äärimmäisen kaukaisia eivätkä saareen, vaan ne ovat tuo, sijaitsevat tuolla Afrikan mantereella ja hyvin erityisissä olosuhteissa, jos niitä ei käsitellä, tätä, niin, niiden erityisluonne on otettava huomioon. Olen tässä valiokunnassa ja naisten asioiden valiokunnassa jäsenenä, ja naisten asioiden valiokunta ilmeisesti hyväksyy tarkistuksia, joiden kautta tuodaan sukupuolikysymykset mukaan koulutusasioihin, ja niitä vältettäisiin stereotypiat ja päästäisiin parantamaan tasa-arvoa. Tuemme niitä niin, että ne voivat vaikuttaa myönteisesti komission omiin tavoitteisiin. Nyt sitten viimeiset puheenvuorot Voisin ehkä antaa vielä minuutin kullekin herra Rospahdelle ja herra Mikolasikille. Um, ähm, anteeksi. Anteeksi, emme huomanne teidän puheenvuoronne. Kiistätte minulta mahdollisuuden toivottaa hyvää uutta vuotta. Sanon siis hyvää uutta vuotta ja sitten kommentoin hyvin lyhyesti. Tässä mietinnössä viitataan ohjelmiin ja niiden panoon. Minulla on kuitenkin yksi kysymys. Äh, Esittelijäkin tästä puhui ja mainitsen sen itsekin. Olen huolissani kohdasta kymmenen Siinä todetaan, että pahoitellaan, että ei ole saatu kattavia tietoja alueellisista eroista vuoteen 2009 asti ei tämä ole mietinnön esittelijän syytä, vaan olemassa oleva ongelma. Tämä liittyy myös kohtaan 17, jossa todetaan, että pahoitellaan sitä, että on olemassa ainoastaan 19 jäsenvaltiolta näitä tietoja, ei muilta. Haluaisin sanoa esittelijälle seuraavaa. Mietintöä pidän erittäin hyvänä, mutta nämä tiedot, jotka hän on ottanut huomioon, Voisiko niistä sanoa, onko niissä lähentymistä vai pikemminkin eroavaisuutta? Haluaisin tässä viitata eh, eh, asiantuntijamme herra Rosbacherin eh, Itävallan osa- alueiden osalta. Jotkut niistä kuuluvat lähentymistavoitteeseen, toiset kilpailukyvyn tavoitteeseen. Nyt en puhu Euroopasta, vaan Itävallasta. Itävallassa lähentymistavoitteen alueet, ovatko ne sellaisia, ovatko ne sa- samalla kuin kilpailukyvyn tavoitteet, missä määrin? Thank you, um, Miroslav. Kiitos. Nyt Miroslav, äh, vielä lyhyt puheenvuoro. Joo, Madam Chair. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan vain kiittää teitä kaikkia, hyvät kollegat, teidän panoksestanne ja kommenteistanne ja inspiroivista ajatuksistanne. Minulla ei ole aikaa mennä tai vastata teille kaikille, mutta voisin ehkä sanoa, että olen tällä välin huomannut, että jotkut jäsenmaat, joiden suhteen minun oli todettava, että ne olivat jälkijunassa, ne ovat parantaneet ö, omaa suorituskykyään ja toimintansa. Puhun esimerkiksi omasta maastani Slovakiasta, jossa hallitus on vaihtunut ja uusi hallitus toimii paljon paremmin kaikissa aluekehityksen kannalta ja rahastojen käytön kannalta ja rahojen käytön kannalta tärkeissä suhteissa. Täällä on sitten näitä metodologisia kysymyksiä ja minun oli todettava, että jotkut jäsenmaat täyttivät näitä kyselykaavakkeita eri ajankohtana kuin muut, joten niitä oli hiukan vaikea vertailla. Mutta olisin tässä asiassa kohtuullisen optimistinen, koska jäsenmaat kuitenkin ehtivät vielä käyttää näitä rahoja vuoteen 2015 saakka. Eli siinä on kahden vuoden lisäaika. aika vuoden 2013 jälkeen. Eli 2015 mennessä voimme varmasti todeta, että hyvin monet jäsenmaat saavat aikaan paljon parempia tuloksia kuin tällä hetkellä välttämättä näyttää. Ja haluan mm, kutsua teidät kaikki mukaan tähän keskusteluun kanssani esittämään omia e, itsenäisiä tarkistuksianne ja uskon, että yhdessä pääsemme oikein hienoon mietintoon lopulta. Kiitos Johannes Rosbach seuraavana. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain kiittää siitä, että sain tulla tänne tänään puhumaan ja puhua muutamasta seikasta vielä se aihe, milloin minkälaisia raportteja pitää tehdä. Siitä voi keskustella kauan. Ja voimme varmasti herra Obama ja puhua tästä vielä myöhemminkin, vaikka tuolla käytävällä. En nyt halua tässä myöhästyttää tätä kokousta. Voimme puhua tästä varmasti kahden kesken. Thank you, but, Kiitos. Herra Rospaha varmasti on valmis jatkamaan keskustelua Viinistäkin käsin jos jotkut haluaisivat, haluaisivat vielä tarkemmin ö, ähm, tarkastella tätä Itävallan tilannetta. Kiitos ö, ähm, herra Rosberg ja kiitos Miroslav. Haluaisin muistuttaa, että ö, äh, helmikuuta kello kuusi on tämä määräaika. Ja sitten seuraavan seuraavaan kohtaan. Meillä on noin 20 minuuttia nyt lausuntoa kohti, joten vain lyhyitä puheenvuoroja, kiitos. Pani předsedkyně, Dámy a pánové, eh, nejprve bych chtěl eh, ocenit... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin ehm, kiittää Marie-Therese Jean-Josephia ehm, tästä asiasta vastaavassa eh, valiokunnassa, eli kulttuurivaliokunnassa hän on vastuussa tästä. Haluaisin myös kiittää kollega Smolkovaa yhteistyöstä hänenkin kanssa. Olen tehnyt paljon työtä Haluaisin myös kertoa, että tämä lausunto perustuu kuulemisiin paikallis- ja alueviranomaisten kanssa. Me käytimme myös alueiden komitean mietintöä tästä asiasta. Rova Kovatsikova oli tästä mietinnöstä vastaava. Me käytimme myös alueilta saamiamme lausuntoja, jotka kuuluivat vihreään kirjaan kuulemiseen. Teillä on varmasti tämä asiakirja edessänne. Haluaisin pari seikkaa huomauttaa. Ensinnäkin, kun tulee komissio, mitä tulee komission, niin meidän pitäisi analysoida EU-varojen kohdentamista kulttuurialalla. Meidän pitäisi arvioida sitä, miten nämä varat ovat, miten niitä on hyödynnetty, jotta voimme edistää kasvua. Meidän pitäisi myös tukea julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tällä alalla ja myös yksityistä pääomaa niin, että investoinnit tällä alalla ovat kestäviä pitkällä aikavälillä. Lisäksi haluaisin tukea sitä, tätä lähestymistapaa, että tätä politiikkaa ähm, kehitetään edelleen. Mielestäni tällä alalla juuri meidän ei pitäisi tehdä jäykkiä säännöksiä, vaan meidän pitäisi käyttää avointa koordinointimenetelmää ja alue- ja paikallisviranomaiset pitäisi saada osallistettua tähän työhön. Lopuksi haluaisin ilmoittaa, että itsekin aion tehdä muutamia tarkistuksia tähän tekstiin. Ja kuten herra Mikolasekin sanoin, me olemme, meillä on vain tietty määrä sanoja käytössämme, kun teemme lausunnon. Ja siksi lausunnolla pitää saada olennaiset seikat mukaan. Ensinnäkin innovaatiounioni aloitteelle ja digitaalinen agenda EUlle. Haluaisin painottaa, että digitaali- ja kommunikaatioteknologia on hyvin tärkeä luovalle ja kulttuuriteollisuuden alalle. Esimerkiksi kokoelmien digitalisaatio voi olla tärkeää. Lisäksi meidän pitää painottaa sitä, miten tärkeä kulttuuripääkaupungit ovat. Tämä on tärkeä eurooppalainen toimi. Ja näin voidaan elvyttää tiettyjä kaupunkialueita ja tehdä niistä houkuttelevampia. Tämä on yksi esimerkki hyvistä käytännöistä jäsenvaltioissa. Ja viimeinen tarkistukseni, josta haluan puhua, se koskee kumppanuuksia kuntien kanssa – Uskon, että komissio voisi tehdä enemmän ja haluaisin todellakin pyytää komissiota yhteistyössä järjestöjen ja paikallisia alueviranomaisten kanssa tekemään yhteistyötä ja löytämään uusia tapoja kehittyä, sillä kumppanis, Kumppanuusohjelmilla todellakin on suuri potentiaali juuri kulttuurialalla. Tämä kaikki minulta ja odotan innolla teidän kommenttejani ja tietysti ideoita. Ensimmäinen varjoesittelijä on Sean Kelly. Olkaa hyvä ja antakaa meille esimerkki tästä. Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja on tärkeää, että me kiinnitämme huomiota kulttuuri- ja luovalle, luoville elinkeinoille. Niillä on suuri potentiaali. Monet ihmiset eivät vielä pysty tunnustamaan omaa niiden panosta. Ne ovat kuitenkin 2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta ja ne edustavat 5 miljoonaa työpaikkaa. Ja nämä, tämä kulttuuri ja luova ala ovat olleet virta, valtavirrassa, kun puhutaan taloudellisesta aktiivisuudesta. Kyllähän matkailu on myös tärkeä ja sekin täytyy tunnustaa. Sitä ei mainita vihreässä kirjassa jotkut rakennerahastoista, jotakin rakennerahastoja on käytetty in, kovan infrastruktuurin luomiseen, jota nämä elinkeinot tarvitsevat. Esimerkiksi taidegallerioita ja konserttisaleja. Mutta yksi keskeisistä aspekteista kuitenkin osana 2020-strategiaa on se, että me saamme nopean laajakaistan kaikkialle Euroopan unioniin. Sillä monet elinkeinot liittyvät ovat paikallisia, ne ovat paikkasidonnaisia, kun taas nämä luovat alat ja kulttuurialat eivät ole paikkasidonnaisia musiikkia, elokuvia ja niin edespäin voi tehdä missä tahansa. Ja tätä meidän täytyy korostaa ja kehittää, ei pelkästään sosiaalisista aspekteista käsin, vaan myös kun ajatellaan taloudellisia etuja, joita nämä alat voivat tuoda. Meidän tulee siis tarkastella tätä. Meidän täytyy myös saada rahoitusinstrumentteja näille elinkeinoille sen takia, että niillä ne usein antavat, saavat pankkien, tarvitsevat tukea voidakseen saada uskottavia liiketoimintasuunnitelmia esiin esimerkiksi suhteessaan pankkeihin – Euroopan unionin on tasoitettava tietä laidanotolle näille elinkeinonharjoittajille ja tässä on ihan valtava potentiaali. Meillä on mahdollisuus aivan varmasti nostaa tämän alan työpaikkojen määrää tulevaisuudessa ja täältä myös kulttuurinen monimuotoisuus ja se, että erilaiset kulttuuriset aspektit pidetään yllä ja niitä vaalitaan kaikissa meidän tärkeimmissä kaupungeissamme ja maissamme. Kiitos. Uh, Kiitos Sean. Haluaisivatko muut varjostelijat puhua? Alfonso, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti ryhmämme tukee näitä luovien, luovan teollisuuden yritys, yrityksen huomioon ottamista kansallisessa strategioissa on, on hyvä, että tämä aihealue tulee nyt Euroopan parlamentissa käsittelyyn. Haluaisin sanoa esittelijällemme, että nämä kohdat, jotka hän on ottanut esille, ovat täysin johdonmukaisia ja tuemme niitä. Ei meillä ole mitään mitään vastalauseita. Haluaisin vain yhden täydennyksen esittää. Talouden kehityksen raaka-ainetta on Euroopan kulttuurinen moninaisuus. Tänä päivänä monilla alueilla kulttuuri on vaikeuksissa, ne, se ei saa riittävästi tukea valtiolta eikä EUlta ja ne ovat varassa hävitä. Tämän tyyppinen problematiikka mielestäni pitäisi mainita tässä mietinnössä. Se on mainittava, se on näyttävä jos menetämme osan siitä ominaisuudesta, joka muodostaa Euroopan unionin rikkauden verrattuna muihin maailman alueisiin, ja viittaan tässä nimenomaan yhden kansankin sisällä olevaa valtavaa kulttuurista rikka- rikkautta. Se on todella raaka-ainetta näille, tälle luovalle teollisuudelle. Jos annamme sen kadota, olemme täysin ri- ristiriitaisia meidän on todella tuettava näitä vaikeuksissa olevia kulttuureita, joten tässä mielessä ryhmämme tekee tarkistuksen. Kiitos Konstantse Kreel, ole hyvä. Kiitos, en ole Rova Smolkova, mutta hän pyysi minua puhumaan puolestaan. Hän on valitettavasti nyt sairaana ja ei pysty olemaan siksi täällä paikalla. Rova Smolkova kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Hän tukee sitä ja on hyvin tyytyväinen eh, siihen, että vihreän kirjan myötä kulttuuriteollisuus ja luova ala saa, saadaan esille instrumenttina aluekehityksessä. Tässä on erityisesti ö, eh, mahdollista luoda työllisyyttä alueilla, mutta myös tukea kilpailukykyä. Hän pyytää myös, että me painottaisimme sitä, miten rahoitus voidaan käytännössä toteuttaa ja hän viittaa siihen, että tämä todellakin on yksi suurimpia ongelmia yrityksille tällä alueella, eli siis löytää ja käyttää näitä rahoitusinstrumentteja. Hän, hän myös painottaa sitä, että tukemisen ja julkisten varojen lisäksi yksityinen pääoma on tärkeää, sitä pitää myös käyttää ja pitää tarkastella sitä, miten e, Ähm, Euroopan investointipankki ja investointirahasto, miten niitä voitaisiin käyttää. Ja hän aikoo tehdä muutamia tarkistusehdotuksia, mutta tukee kyllä lausuntoa. Äh, Marie-Therese. Kiitos Marie-Therese Sanchez-Schmidt, olkaa hyvä. Äh, Marie-Therese, excusez-moi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtajana. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä tekstistä. Se on aivan samansuuntainen kuin oma asiakirjani kulttuurivaliokunnassa. Olen tyytyväinen siitä, että olemme tietoisia kulttuuriteollisuuden kaksihaaraisuudesta, tästä kulttuuripuolesta ja siitä, kuinka paljon hyötyä siitä on ajatellen sosiaalista integraatiota ja Euroopan identiteettiä, joka, jolle kuuluu luonteenomaisesti kulttuurin levittäminen edelleen se samalla myös lisää alueiden kilpailukykyä ja houkutteluvuutta ja lisää innovointikapasiteettia. Tässä on mainittu digitaaliala, niin niistä voidaan saada työpaikkoja ja hyvinvointia ja vaurautta. Olemme hyvin tietoisia siitä, mikä rooli voi olla kohesiopolitiikalla tällä alueella. Sitten näitä on toki vielä hyödynnettävä paremmin ja on korostettava myös paikallisviranomaisten roolia kohesiorahastojen edistämisessä ja paikallisissa ja paikallisiin ja alueellisiin strategioihin on tärkeää ottaa nämä luovat teollisuudet mukaan. Täällä mainittiin PK-yritysten vaikeudet saada alueellisesta rahastosta varoja, kulttuuri- ja alan yrityksille ja luovan alan yrityksillä on erityisiä ongelmia. Niillä on suuria rahoitusvaikeuksia ja niillä on vaikeuksia hyötyä näistä rahastoista. Tässä huomioni. Peter Simon, please. Kiitos Peter Simon, ole hyvä. Ja, vielen Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tästä mietinnöstä, joka on hyvin kattava. Minulla olisi pieni täydennysehdotus jos me puhumme täällä luovasta teollisuudesta, silloin kulttuuri on vain osa sitä ja luova teollisuus puhuu, on laajempi. Ja jos puhumme täällä kulttuurin tarvitsemista herra Flasakin kakkoskohdassa, jotka nostetaan esiin aivan erityisesti, niin silloin meidän pitäisi myös korostaa sellaisten hankkeiden merkitystä, jotka nimenomaan kouluttavat ihmisiä tälle alalle. Esimerkiksi monissa maissa on luovan talouden keskuksia, joilla on kulttuuripainopiste usein, mutta usein esimerkiksi nettisuunnittelija, designeri, usein mediaan liittyviä ammattikuvia. Tällaisia on paljon ja infrastruktuuria, ja, eh, joka edistäisi luovan teollisuuden arvonmuodostusta. Tällä hetkellä se on Saksassa keskeisempi teollisuuden ala kuin autoteollisuus. Se on siis hyvin tärkeä. Kiitos. Mikael Torel oleva. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Myös ALDE-ryhmän puolesta halusin tehdä muutamia huomautuksia. Tämä vihreä kirja, sen otsikkohan on kulttuuriteollisuus ja luovan alan teollisuus. Eli tässä on kyse eh, teollisuuden talouden aspekteista. Tässä tästä näkökulmasta kulttuurin toimijat, jotka usein ovat vapaaehtoistyössä, ja nyt kun meillä on vapaaehtoistyön eurooppalainen vuosi, niin meidän pitäisi ehkä mainita nämä vapaaehtoistyön tekijät ja pitäisi ehkä määritellä, mitä kulttuuri sinänsä on. Voiko kulttuuri olla mahdollista ilman julkisia, julkista tukea? Tätä keskustelua en sinänsä haluaisi aloittaa nyt täällä, mutta haluaisin vain painottaa, että komissio on tässä hyvin puhunut ähm, kulttuuriteollisuudesta. Ja silloin herää se kysymys, mikä rooli julkisella rahoituksella, EU-rahoituksella on. Mielestäni tämä hyödyllinen tai julkinen tarkoitus pitäisi ehkä määritellä. Mielestäni tällainen julkinen tarkoitus tai yleishyödyllinen tarkoitus pitäisi ehkä tarkoitella niin, että määritellä niin, että, että siinä Ähm, poistetaan esteitä markkinoilta. Peter Simonhan ei maininnut tässä tietoja hankkeita, mutta olimme aluekehitysvaliokunnan mukana esimerkiksi Mannheimissa, jossa on tietty, tietty akatemia. Ja juuri tällaiset hankkeet, juuri niitä pitäisi tukea, mutta mielestäni on tärkeää, että tässä on kyse myös rajoitetuista rahoituksesta myös, ja tavoitteena pitää aina olla se, että luovan alan toimija voi tässä saada markkina-alaa. Ja juuri näinhän vihreä, vihreässä kirjassa on todettu, ja ALDE-ryhmä on hyvinkin tyytyväinen juuri tähän vihreään kirjaan. Thank you very much. Kiitos Haluaisiko esittelijä vielä tehdä loppupuheenvuoron? Ei teidän tarvitse, mutta jos haluat. To připomínky, dělala jsem si hustě poznámky a pokusím se na ně reagovat. Olen tehnyt paljon muistiinpanoja ja yritän vastata kaikkiin näihin. 3. päivä helmikuuta kuuteen mennessä on siis jätettävä nämä tarkistukset ja seuraavaksi mennään sitten yhtenäismarkkinat, yrityksiä ja talouskasvua varten. Sofi, aloittaisitko? Ole hyvä. Euh, Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Teille on jaettu lausuntoluonnos. Se on äh, menossa IMKO-valiokuntaan. IMKO-valiokunta on tässä vastuuvaliokuntana. Ja IMKO-valiokunnassa laaditaan kolme mietintöä. Yksi yritysten ja kasvun yhtenäismarkkinoista, toinen eurooppalaisten yhtenäismarkkinoista ja sitten vielä kolmas mietintö hallinnoinnista ja kumppanuudesta yhteismarkkinoilla – Tämä on mielestäni nyt aivan keskeinen lausuntoluonnon luonnos on tärkeää, että aluepolitiikan suuntautunut lausunto annettaisiin tästä Single Market Act-asiakirjasta. Markkinathan ovat nyt Euroopan unionin hankkeen ytimessä vuoden 1957 yhtenäismarkkinat, mutta nyt myös nykyiset markkinat ja komissio on ehdottanut, että mentäisiin askelle eteenpäin niin, että yhtenäismarkkinat saataisiin valmiiksi ja siitä hyötyisivät sekä kansalaiset että yritykset. Sisämarkkinoiden ja aluepolitiikan väliset yhteydet ovat hyvin voimakkaita ja siksi on aivan keskeistä, että regivaliokunta saisi äänensä kuuluviin ja laatisi lausunnon IMKOa varten tästä Single Market Actista, yhteismarkkinasäännöksestä. Nämä ovat toisiinsa liittyvät ja täydentävät politiikan alat ja ne molemmat edistävät vahvemman Euroopan kehittymistä, koska se, ne tuovat lisää kohesiota ja lisää kilpailukykyä. Tästä lausuntoluonnoksestaan totean, että meillä on siinä tiettyjä rajoituksia. Ensinnäkin ottaen huomioon nämä IMKOn kolme mietintöä, tämä valiokunta sai antaa kuitenkin vain yhden lausunnon. Korostimme tässä yritysten yhtenäismarkkinoita ja kasvua – Tämähän on ollut politiikan vahvuus ja ohitimme vähän kevyemmin hallinnoinnin ja kumppanuuden ja kansalaisten yhtenäismarkkinat. Todellakin kolme, kolmea mietintöä varten annamme yhden lausunnon, niin meillä on hyvin rajallinen merkkimäärä käytössämme ja siksi lausunto on näin lyhyt. Haluaisin tässä lausunnontoluonnoksessa keskittyä ensinnäkin siihen, että kaiken kaikkiaan hyväksyn komission toimen, jossa otettiin regivaliokunta mukaan yhtenäisen markkinasäädöksen kehittelyn. Tämä oli meille mahdollisuus tuoda esiin tarve vahvistaa yhtenäismarkkinoita ja tähän liittyy aluepolitiikka. Sitten toinen kohta, jota haluaisin työstää eteenpäin, koskee sitä, että muistutan aluepolitiikan keskeisestä roolista, niin kuin vähän aikaa sitten sanoin. Se on todella keskeinen sisämarkkinoita varten. Tähän liittyy infrastruktuurien kehittäminen. Se tarkoittaa, että riippumatta yrityksen sijainnesta, tai joka on enemmän tai vähemmän kaukainen, on tärkeää, että yrityksellä olisi tasavertaiset mahdollisuudet päästä osalliseksi markkinoista. Tarvitaan sosiaalista koheesiota, mutta myös alueellista koheesiota, ja tämän komission ja sen Haanne on erittäin selkeästi tuonut esille viidennessä kertomuksessaan. Edelleen tuen yritysten uudistamista sisämarkkinoilla. Tähänkin liittyy juuri tämä aluepoliittinen ohjelmointi. Ajatuksenahan on, että loppujen lopuksi nämä näkyvät rajat häviäisivät ja myös näkymättömät rajat katoaisivat alueellisen yhteistyön myötä. Kolmanneksi ehdotan ratkaisuja, jotta tähän suuntaan päästäisiin ja oltaisiin sopusoinnissa yhtenäismarkkinasäädöksen kanssa. Teillä on yksityiskohtaisemmin siellä ehdotukset, mutta haluaisin tässä nyt mainita joitakin seikkoja. En halua kuitenkaan liikaa aikaa käyttää. Esimerkiksi innovoivan rahoituksen kehittäminen, aluepolitiikan täydentävänä tekijänä. Tämä on asia, jota voitaisiin ajatella. Tässä puhutaan eri, erityisesti hankke, hankkeisiin sidotusta obligaatiosta. Voitaisiin todella mennä pidemmälle raho, rahoituksessa niin, että voitaisiin tehdä syvällisemmin työtä esimerkiksi jossakin infrastruktuurihankkeissa liikenteen alalla. Toinen ratkaisu voisi olla päättäväisempi toiminta direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. On todella tärkeää, että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat direktiivejä ja on todella työstettävä jäsenvaltioiden toiminnan päättäväisyyttä. Sitten ne olisi vahvistettava alueellisen yhteistyön tavoitteen rahoitusta kollega Sanchez Smithin kanssa olemme kuulleet, kuinka tärkeä tämä yhteistyö on. Se liittyy myös alueellisen kohesioon ja on aivan sen ytimessä tietenkin. Tässä on siis kolme ehdotusta, joista olisi hyvä keskustella keskuudessamme. Tässä lausuntoluonnokseni pääpiirteissään aikataulusta. Puheenjohtaja varmasti vahvistaa sen niin, että saamme tietoomme tarkistusten jättämisen määräajan. Regivaliokunnassa meidän pitäisi hyväksyä lausunto 28. helmikuuta. Kiitos. Meillä on kaksi varjoesittelyä. Heide Ryylä saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Äh, Kiitoksia. Minä olen tässä valiokunnassa ja myös sisämarkkia-valiokunnassa ja haluan kiittää esittelijää näistä erinomaisista esityksistä. Joissakin kohtaa olen tosin sitä mieltä, että eh, aluekehitysvaliokunta pitäisi olla vastuullisempi ja sinne tulenkin esittämään tarkistuksia. Haluaisin, että julkiset hankinnat olisivat mukana tässä ja tässä olisi tarkoitus tehdä arviointeja. Kollegani, jonka nimi ei nyt tule mieleen, on tästä tehnyt myös mietinnön ja siksi, ähm, ja siksi on tärkeää, että tällä hankinta-alueella päästä suurempaan joustavuuteen. Tärkeää että saada yksinkertaistamista ja lisää liikkumavaraa. Tästä haluaisin vielä Flashak oli siis tämä esittelijä, jota, jonka nimeä en äsken muistanut, pyydän anteeksi. Ja mielestäni tämä seikka pitäisi ottaa tähän mukaan, koska komissiokin nyt vetää johtopäätöksiä ja suunnittelee tätä arviointia. Ja niinpä olisikin järkevää mainita se tässä eh, mietinnössä. Toinen keskeinen seikka olisi vahvistettu yhteistyö. Jos katsotaan Lissabonin sopimusta, niin Lissabonin sopimushan on vahvistanut alueellisia eh, toimijoita ja hallintoyksiköitä. Ja siksi onkin tärkeää, että kuntien kanssa tehdään yhteistyötä, mutta kohdassa 48 minusta on hyvin kummallista, että tässä ihan viimeisenä vasta mainitaan nämä tällaiset paikalliset toimijat. Ja tässä kohtaa olisi hyvin tärkeää, että kunnalliset ja alueelliset hallintoyksiköt otettaisiin mukaan jo paljon voimakkaammin. Kunnathan ovat loppujen lopuksi myös niitä, jotka joutuvat paikan päällä soveltamaan ja panemaan täytäntöön eurooppalaista lainsäädäntöä. Siksi olisi mukavaa, että heidät otettaisiin mukaan myös lainsäädäntöön. Toimenpidepaketti yleishyödyllisistä palveluista kohta 25. Siitä haluan vielä sanoa pari samaa. Siinähän puhutaan 2011 vuodelle toimenpidepaketista. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta tosiaankin viimeisenä tämä IMI järjestelmä otetaan jälleen kerran esiin hyvänä esimerkkinä hallintojen eurooppalaistamisesta. Mielestäni tämä lähestymistapa on paikan päällä kuitenkin aika kiistelty. Tätäkin pitäisi arvioida ja katsoa, miten pitkälle se kantaa ennen kuin sitä laajennetaan muille aloille. Uh, Anteeksi, meillä äh, on seuraavaksi sitten äh, Kerstin Väsvää. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin vielä tehdä muutama huomautus tässä yhtenäismarkkinasäädöksestä. Tämä tekstihän lupaa paljon, mutta valitettavasti komissio ei tässä kokonaistekstissä kuitenkaan saa aikaiseksi poliittista ideaa tai suuntaa kaikki, jokainen näistä ideoista on sinänsä hyvä, mutta yhteen, tästä puuttuu tämmöinen yhteinen yhdistävä elementti. Tämä vaikuttaa nyt tällaiselta komission toivelistalta, jolla, jolla, joka ei kuitenkaan johda tällaiseen toimenpidepakettiin. Toimenpidepaketti aloit, aloitetaan näillä yrityksillä ja sitten vasta toisessa kappaleessa mainitaan kuluttajat – Komissio itse kuitenkin puhuu aina siitä, että kuluttajat ja kansalaiset EU saavat yhtenäismarkkinoiden ydin. Ehkä komissiolla ei ole niin, äh, niin sanottuun sosiaaliseen äh, tarkkailuun sisämarkkinasäädöksissä nyt oikein ideoita. Haluaisin kiittää Rova Oko niitä tästä lausunnosta. Tämä on todellakin hyvä luonnos ja se sisältää paljon olennaisia seikkoja ja myös äm, aluekehitysvaliokunnan selkeän kannan. Silti meillä on muutamia tarkistuksia, jotka aiomme jättää ja muutamia seikkoja halusin näistä tarkistuksista mainita. Ensinnäkin kohta yksi lausunnossa Mekin olemme sinänsä tyytyväisiä komission ehdotuksiin, mutta me, mielestämme tämä komission ehdotus ei ole kuitenkaan riittävä. Valitettavaa on etenkin se, että komissiossa ei mainita tällaisesta sosiaalisesta vaikutusten arvioinnista. Mielestäni se olisi juuri tärkeää. Sitten kohta neljä lausunnossa. Tässä puhutaan siitä, että yhteismarkkinat ovat tärkeitä alueille. Mutta mielestäni pitäisi tehdä vielä selkeämmäksi, että se, miten alueet sinänsä ovat tärkeitä yhtenäismarkkinoille, sillä tämä suhdehan sinänsä ei ole mikään yksisuuntainen, vaan kaksisuuntainen. Komissio kirjoittaa yhtenäismarkkinasäädöksen alussa, että aluepolitiikka on aivan olennainen yhtenäismarkkinoille, mutta meidän pitäisi tehdä tässä selkeämmäksi, mikä arvo alueilla ja niiden kehityksellä on yhtenäismarkkinoille. Sitten kohta seitsemän lausunnossa tämä ehdollisuus, ehdollisuusperiaate, siinä on muutamia kysymyksiä vielä avoimena, kuten tekin Rova Kukuni niin sanoitte. Itse kysyn tässä kohtaa, eikö näitä kannustimia voi ehkä käyttää myös väärin, mutta en ole aivan varma kuitenkaan, voiko, ähm, olemmeko vastuullisia tällaisesta näistä asioista tässä lausunnossa. Kaiken kaikkiaan mielestäni tämä lausunto on hyvin tasapainoinen ja juuri kun otamme huomioon tämän hyvin niukan aikataulun, niin olen sitä mieltä, että Rova Okunian on tehnyt oikein hyvää työtä. Eh, Mikael Teurer, would you like to speak on... Mikael Teurer, um,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 aluepolitiikan rooli on korvaamaton. Haluaisin korostaa sitä, mikä on alueviranomaisten ja kuntien rooli. Se on tärkeää. Toisaalta haluaisin todeta käytännöllisestä lähtökohdista. Tiedämme, että ongelmia kyllä on. Uh, we have to, to see. Meidän pitää siis etsiä tässä tasapainoa turvallisuuden ja ympäristön ja uuden infrastruktuurin välillä. Mr. Angurakis, please. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι αν ήταν να προσφέρουμε ουσιαστική υπηρεσία στις συζητήσεις και τις εξελίξεις έπρεπε ja kun, jos haluamme tarjota palveluja, niin silloin meidän lausuntomme pitäisi myös huomioida uudet markkinat ja meidän pitäisi tarkka, meidän pitää ottaa huomioon, että seuraukset saattavat olla katastrofaaliset. Me olemme nyt aikana, jolloin meillä on 20 miljoonaa työtöntä ja me puhumme tästä tukimekanismeista. ja silti haluamme vielä syventää ja tukea yhtenäismarkkinoita. Täm, nämä alueet Euroopan unionissa ovat epätoivoisia juuri yhtenäismarkkinoiden takia. Ja siksi alueella pitää nyt asettaa se kysymys, ja tämä kysymys todellakin asetetaan. On olemassa tutkimus yhtenäismarkkinoista, joka toteaa, että yhtenäismarkkinoilla – on tiettyjä ongelmia, eikä näitä ongelmia ole otettu ikinä huomioon. Meidän pitää sanoa tässä totuus. Olemme tulleet pisteeseen, jossa unkarilainen puheenjohtajavaltio käyttää täällä tunteja ja esittelee ohjelmaansa, mutta täällä isot yritykset, niin kuten Samsung ja Volkswagen, ovat itse asiassa peräsimässä ja ohjaavat kaikkea. Alueet kärsivät tästä tilanteesta ja kohesio-ohjelmat, niiden pitäisi, pitäisi itse asiassa tasoittaa näitä eroja, joten meidän pitää olla kriittisiä, eikä meidän pitää tässä luottaa yhtenäismarkkinoihin tai jättäytyä niiden varaan. Kiitos Marie-Therese Sanchez seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aika lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Sofi Okonia hänen laadukasta lausunnosta ja hän korostaa tässä alueellista kohesiota sisämarkkinoiden syventämiseksi. Tämä tärkeä raja-alueet ovat usein murrosalueita. Siellä on kilpailukykyongelmia yrityksille johtuen hallinnollisista ja säännöksiin johtuvista ongelmista. Rajat ylittävä yhteistyö on näillä alueilla kasvun lähde. Sitä on todella korostettava. Rajat ovat yhtenäismarkkinoiden syventämismahdollisuus, myös alueellinen yhteistyö voi vähentää vaikeuksia kansallis, kansa, kansalaisille, joiden pitäisi olla yhtenäismarkkinoiden ytimessä. Olen tietenkin sen puolesta, että vahvistamme alueellisen yhteistyön budjettia. Tästä lausunnosta saan vielä lisää perusteluja sille. Aluepolitiikka on tukipolitiikka sillä ei pitäisi kuitenkaan vääristää kilpailua eri taloudellisten toimijoiden välillä Euroopassa. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. On oikein hyvä, että reagoimme yhtenäismarkkinoiden vahvistamiseen olemme vain maininneet täällä alueellisen ulottuvuuden. Minusta meidän pitäisi sitoutua ehkä enemmänkin tähän niin, että välineitä voitaisiin vahvistaa. Mitä tulee näihin kielellisiin ongelmiin raja-alueilla, rajan puolin ja toisin, en tiedä, onko nämä ongelmat ratkaistu niin, että voitaisiin vahvistaa taloudellista koherenssia. Tämä on kuitenkin hyvä asia. Me pyydämme nyt keskustelua niin, että voitaisiin luoda välikategoria näiden äh, tavoitteiden välillä, mutta mielestäni emme vielä ole päässeet tarpeeksi pitkälle. Huomenna puhumme uudelleen äänestyksen yhteydessä näistä säännöistä, joilla ratkaistaan siirtymäajan ongelmat. En tiedä, voimmeko äänestyksessä antaa tuen tähän. En oikein tiedä vielä, en tiedä mikä tilanne on, enkä oikein näe mihin asti kaikki tämä johtaa. Sitten vielä viimeinen huomio. Euroopassa aina palataan tähän erikoistumiseen. Alueet alkavat erikoistua. Jotkut autoteollisuuteen, toiset biotekniikkaan ja niin edelleen. Tämä on suuntaus, joka tulee koko ajan vahvistumaan tällainen ikään kuin ryhmittyminen. Ja tässä sisämarkkinoilla on todellinen merkitys. Nämä valtavat investoinnit esimerkiksi Kreikassa tehtiin juuri siksi, että saataisiin aikaan tällaiset yhteydet. Tässä puhumme sisämarkkinoista. Myös Kreikan pitäisi tehdä yhteistyötä siinä. Jos haluatte hylätä yhtenäismarkkinat, niin en tiedä sitten oikein. Meidän on pyrittävä lähentymään sisämarkkinoita ja kumoamaan kaikki esteet ja saada häviämään esteet niin, että taloudellisesti voisitte liittyä meihin. En oikein ymmärrä, mitä yritätte sanoa. Erminia Mazzoni, please. Grazie, presidente. Io... Mm, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni tähän kollega Auko niin lausuntoon. Minusta siinä on aivan oikeutettuja ehdotuksia vastuunvaliokunnalle. Hyvät suuntaviivat koskien tätä säännöstä, jo, jonka suhteen meidän on tiettyjä kysymys, kysymykset otettava esille. Tässä valiokunnassa erityisesti meidän pitäisi kiinnittää suurta huomiota kohesiopolitiikan tulevaan kehitykseen ja aluepolitiikan tulevaisuuteen. Olen oikein tyytyväinen siitä, että voin olla yhtä mieltä joiltakin varjoesittelijöiltä tulleista ehdotuksista sisämarkkinoilla pitäisi äh, olla kansalaisilla erityisaseman. Kansalaisten pitäisi olla aivan mm, sisämarkkinoiden ytimessä. Olemme keskustelleet tästä asiasta myös valiokunnassa, jota johdan, ja laatineet lausunnon IMCO-valiokunnalle. Siis kyseessä on vetomusvaliokunta, jonka äh, tehtävänä on suojella kansalaisten oikeuksia ja siellä olemme keskittäneet huomiomme kuluttajille annettavalle suojalle. Tässä lausunnossa sitä ei juurikaan mainita. Alue kehitysvaliokunnalle. Kuitenkin mielestäni myös kuluttajien suoja-asiat kuuluvat äh, suhteessa koheesiopolitiikan ja aluepolitiikan kehittämiseen. Kyseessä on politiikan ala, jonka tarkoituksena on pyyhkiä pois eri arvoisuudet ja pyrkiä tasa-arvoiseen tilanteeseen kaikkien kesken, siis kansalaisten kesken. Olen yhtä mieltä kohdan seitsemän viittauksesta tähän ehdollisuuteen. Minusta se on tärkeä periaate, sitä meidän on pohdittava, mutta mm, minusta tarvittaisiin vielä lisää varovaisuutta tämän käsitteen mukaanottoon, koska se on varmastikin asia, josta Rova Aukoni on varmasti aivan oikeassa, niin kuin hän toteaa tässä lausunnossa. Sitä ei noin vain voi viskata tähän laajaan keskusteluun. Sitten vielä viimeisen kollegan huomioon aluepolitiikka koskee investointeja, mutta se koskee myös kehitystä eikä se tarkoita mitään tukipolitiikkaa, vaan se tarkoittaa sitä, että otetaan käsittelyyn alueiden väliset taloudelliset erot ja pyritään pienentämään niitä, eikä se ole mitään holhousua ja tukipolitiikkaa. Joten minusta meidän olisi edelleen korostettava sitä, kuinka tärkeää on kehitys, kohesio ja aluepolitiikassa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Mäkään Toira, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä en alun perin pyytänyt puheenvuoroa, mutta sitten kuitenkin keskustelun aikana tuli sellainen olo, että meidän täytyy aluekehitysvaliokunnassa tämän mietinnön tiimoilta selvennämme käsitteitä tai myös rajaamme kantoja selkeästi jos markkina nähdään nyt ongelmien luojana, niin sittenhän tästä syntyy ihan perustavanlaatuisia kysymyksiä. Jos minä katson alueellista kehitystä Euroopassa, niin silloinhan me olemme keskellä keskustelua taloudellisista epätasapainosta, joka myös johtaa jännitteisiin euroalueella ja epätasapainoon jäsenmaiden välillä. Ja näitä asioita katsoessani huomaan, että sellaiset alueet jäävät taloudellisesti jälkeen, joissa kilpailukyky ja integraatio kansainväliseen työjakoon nähdään pikemminkin kriittisesti ja onkin jännittävä kysyä Uskommeko me todella, että me olemme, että me tällaisessa maailmassa, jossa resurssit ovat niukkoja ja maailman väestö kasvaa, eh, kasvatamme elintasoa ja alueellista kohesiota siten, että me hylkäämme kilpailukyvyn ja markkinat. Minä uskaltaisin asettaa tämän kyseenalaiseksi, koska ei tästä nyt niin kauan ole, kun oli a, toisia talousjärjestelmiä, jotta oli hyvin vaikeaa saada aikaan massojen hyvinvointi. Ehkä ymmärsin väärin sen kollegan, joka täällä esitti kriittisen kommentin markkinoita kohtaan, mutta kyllä tässä nyt täytyy olla tarkkana, ettei joudu väärille vesille, koska meidän käsissämme olevat tiedot osoittavat sen, että sisämarkkinat kohottavat ja ovat kohottaneet hyvinvointia koko Euroopassa, vaikka alueellisia eroja onkin. Kilpailukykyiset tahot ja alueet ovat saaneet enemmän hyötyä tästä. Toisilla on sitten ollut hankalia, hankaluuksia, koska ne eivät ole olleet niin kilpailukykyisiä. Eihän tämä tietysti rajoitu yksittäisiin maihin, vaan kyllä taloudellisesti vahvoissakin kansantalouksissa on alueita, jotka eivät ole päässeet osallisiksi ja nyt herää kysymys, mikä on aluepolitiikan tehtävä, ja tästä olen esittelijä Oko Niille kiitollinen, koska hänen kantansa menee ihan oikeaan suuntaan. Aluepolitiikan tehtävä, kuten kollega Matsonikin tuossa äsken esitti, oli se, että me annamme apua, jotta ihmiset voivat itse auttaa itseään. Meidän on panostettava infrastruktuuriin, koulutusmahdollisuuksiin, ja niin edelleen, jotta nämä alueet voivat olla mukana markkinoilla. Aluepolitiikka on markkinoiden mukaista, se kasvattaa kilpailukykyä. Jos se ymmärretään näin, niin me annamme merkittävän panoksen myös sisämarkkinoille. Täällä käytävä keskustelu kuitenkin osoittaa, että olisi ehkä hyvä, että me joskus kävisimme keskustelun tästä aiheesta vaikkapa Mario Montin kanssa tai sisämarkkinakomissaarin kanssa ja hänen kanssaan olisi kiinnostavaa joskus keskustella näistä kysymyksistä niin, että voisimme myös kriittisesti ottaa esille ne seikat, joiden suhteen me tarkastelemme sisämarkkinoita kriittisesti. Tämä olisi minun panokseni nyt tähän keskusteluun. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. François Alfonsi, ole hyvä. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin kiinnostava lausunto. On hyvä paneutua siihen. On totta, että yhtenäismarkkinat merkitsevät talouden kehittämistä, dynamisointia ja potentiaalin vahvistamista Euroopan kansallisten tasolla, mutta on myös totta, että yhtenäismarkkinoissa ei ole sinänsä mitään tasapainotekijöitä, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnissa. Komission ehdotuksessahan on kokonainen luku, jonka nimi on solidaarisuuden vahvistaminen yhtenäismarkkinoilla. Solidaarisuus on siis todella merkittävä ongelma. Sitä emme voi ohittaa emmekä voi ryhtyä ideologisen kamppailuun. Tämä on todellinen ongelma, kun puhumme vain kilpailukyvystä Tulemme parantamaan kaikkein rikkaimpien alueiden tilannetta helpommin kuin heikompien alueiden tilannetta. Tarvitaan siis eh, vastapainojärjestelmiä ja sääntelyä. Komission kertomuksessa tämä on heikko lenkki. 50 ehdotusta on tehty ja näitä asioita ei ole kuitenkaan mainittu. Ja mikäli esittelijä sopii, niin voisimme ehkä, ehkä vahvistaa tätä näkemystä. Uh, Kiitos. Rova Aukoni, haluaisitteko kommentoida tätä? Haluaisin todeta, että olen ottanut nämä kaikki huomiot merkille ja kiinnittänyt niihin huomiota, että tulen sitten keskustelemaan niistä kollegoiden kanssa. Lambert van Nistelroinille haluaisin vain todeta näistä väli kategorioista. Teidän olisi syytä paneutua asiaan ja katsoa, kuinka nykyään tuetaan tätä facing out-vaihetta. Niillä alueilla voidaan, niitä voidaan hyötyä vain, niistä voidaan hyötyä vain yhteen kertaan ohjelma, yhdellä ohjelmakaudella. Tämä väli kategoria tuntuu minusta kaikkein varmimmalta ja johdonmukaiselta pitkällä aikavälillä. Se tulisi vahvistamaan kohesiopolitiikkaa kokonaisuudessaan. Tämä on minun käsitykseni tästä artiklasta kuusi näistä, koskien juuri näitä välikategorioita. Kiitoksia. Thank you very much. With this we finish. Kiitos. Näin päätämme nyt keskustella tästä lausunnosta. Ja haluaisin ilmoittaa kollegoilla, että tarkistusten jättöaika on 3. helmikuuta kuudelta illalla. Haluaisin lisäksi ilmoittaa, että kaksi muuta lausuntoa, josta meidän kuului puhua tänään, eli tämä lausunto tästä vastuuvapaudesta 2009, herra Kairin lausunto siis, ja sitten äm, tämä lausunto matkailupolitiikasta. Me joudumme laittamaan ne ohjelmaan huomiseksi, ja haluaisin nyt kertoa teille, että seuraavaksi meillä on äm, Unkarin puheenjohtajakauden edustaja täällä. Herra ministeri on jo tullut paikalle, joten siirrymme tässä kohtaa kohtaan yhdeksän esityslistallamme. Uh, Hyvät kollegat, haluaisin, että istuudutte nyt, sillä jatkamme nyt kokousta. Meillä on täällä vieraanamme ministeri Tomas Feletti, joka on Unkarin hallituksessa kansalliseen kehitykseen liittyvistä asioista vastaava ministeri. Hän huolehtii siis myös koheesiopolitiikasta Unkarin puheenjohtajakaudella herra ministeri on äh, tehnyt paljon töitä Brysselissä. Annolla on ollut jo monta kokousta tänään, joten toivottavasti teillä on vielä energiaa tähän kokoukseen. Meille on hyvin tärkeää äh, saada keskustella teidän kanssanne ja toivomme tietysti hyvää yhteistyötä teidän kanssanne puheenjohtajakaudella. Aloitamme herra ministerin alustuksella ja sen jälkeen voimme keskustella ja ähm, saada vastauksia kysymyksiin. Haluaisin pyytää nyt kaikkia istuutumaan, jotta voimme aloittaa tämän kokouksen osan. Jos keskustelette muista asioista, niin olkaa hyvä ja poistukaa salista. Herra Fellegi, olkaa hyvä. Okay. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, I hope everybody hears me. Okay. Uh, niin, ennen kuin vaihdan unkarin kielelle ja esittelen Unkarin puheenjohtajakauden prioriteetit, niin haluan aivan lyhyesti esitellä itseni ja selostaa teille, mitkä ovat aluekehitysministerin tehtävät Unkarissa – Seitsemän kuukautta sitten muodostimme uuden hallituksen, jossa meillä oli tällainen integroitu resurssien hallintaministeri ja kansallisen kehityksen ministeri, joka vastaa maan kehityspolitiikoista, energia, ilmasto, liikenne, telekommunikaatio ja julkiset värväyspolitiikat. Eli kaikista näistä me vastaamme. Ja minun oma vastuualueeni tässä kaikessa on edustaa Unkarin puheenjohtajavaltiota kohesio- ja aluepolitiikan saroilla. Nyt vaihdan Unkariksi ja esittelen meidän ohjelmamme. Kiitos. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Niin, arvoisat naiset ja herrat, Unkarin puheenjohtaja valtio esittelee nyt ensimmäisen kohesio-ohjelman. Ja tietysti myös oikeudelliset asiakirjat tulevat tähän samaan syssyyn. Keskeistä on, että saamme avainelementtejä ja niiden mukaisia kehityksiä aikaiseksi. Puolan puheenjohtajavaltiolle haluamme jättää kohesiopolitiikan ja sen kaltaiset toimet niin, että menestyksekäs työ varsinkin 2013 jälkeen on mahdollista. Kohesio politiikkaa on käyty erityisesti epävirallisella tasolla jäsenmaiden välillä. Tämä on erityisen keskeinen teema ja Unkarin puheenjohtajavaltio haluaa käsitellä sitä korkealla ministeritasolla. Siksi kohesio foorumiin osallistuu ja puhuu, siellä puhuu Unkarin pääministeri Viktor Orban ja minulla on kullia pitää päätöspuheenvuoro tällä samalla foorumilla. Arvoisat jäsenet, me seuraamme teidän työtänne tarkoin ja tiedämme, että tämä valiokunta todella seisoo kohesiopolitiikan takana. Teidän ajatuksenne, ongelmanasettelunne eh, ovat meille hyvin keskeinen tuki. Te autatte meitä kehittämään ja toteuttamaan politiikkoja ja uskon, että tästä syystä neuvosto ja parlamentti, kuten komissiokin ja Unkarin puheenjohtajavaltio, valtio joutuvat ja tulevat tekemään erittäin hyvää yhteistyötä ja tämän intressin nimissä Unkarin puheenjohtajavaltio tulee säännöllisesti informoimaan teitä työstään. Se on päättänyt vakaasti vahvistaa kohesiopolitiikan statusta neuvostossa. Meidän mielestämme olisi hyvin tehokasta, jos neuvostossa kesäkuussa täällä tärkeimmät seikat koottaisiin yhteen. Unkarin puheenjohtajavaltio on juuri siksi ottanut neuvoston yleisten asioiden neuvoston esityslistalle kohesiopolitiikan epävirallinen ministerikokous järjestetään myös toukokuussa aluekehityksen tiimoilta ja tämä pidetään Unkarissa tämä kokous. Me olemme iloisia komission viidennestä kohesioraportista ja olemme yhtä mieltä niiden suositusten ja ehdotusten kanssa, joita siinä esitetään. Olemme myös sitä mieltä, että lisää neuvotteluja on käytävä ja vielä lisäaskelia tällä tiellä tarvitaan. Aikaisempien kehitysten valossa voin nyt sanoa, että jokainen jäsenmaa on kiinnostunut pitämään kohesiopolitiikkaa yllä ja kehittämään sitä voimakkaasti eteenpäin käytäntö ja käytännön haasteet osoittavat meille sen, että sitä on kohtuullisesti muutettava, maltillisesti muutettava ja koheesiopolitiikan tuloksia ja sen ylläpitoa on tarkasteltava. Meidän on keskityttävä sen tehokkuuteen ja sen oikeisiin tuloksiin. Koheesiopolitiikan päämääränä ei ole uudelleen jakaa resursseja. Me haluamme haluamme siis jakaa resursseja uudella tavalla. On tärkeää, että jokainen voi käyttää resurssejaan tehokkaasti ja hyvin ja siten vahvistaa tuotantoa ja kilpailukykyä. Kun koheesiopolitiikasta keskustellaan, on tärkeää, että myös 2020 strategia otetaan huomioon. Senkin päämäärät on pyrittävä saavuttamaan. Siksi on tärkeää myös se, että me yritämme puuttua infrastruktuuriin ja siten vahvistaa kilpailukykyä. Talous- ja rahoituskriisin takia resursseja on tietysti rajallisesti ja siksi meidän on erityisesti ponnisteltava, että me käytämme olemassa olevia resursseja erittäin tuloksekkaasti ja tehokkaasti turhista hallintotaakoista pitäisi päästä eroon, säännöstöä pitäisi yksinkertaistaa. Ankarat säännöt rahoitushallinnon ankaria sääntöjä ei kuitenkaan pitäisi loukata ja siksi sääntöjen yksinkertaistamisen mielessä pitäisi pyrkiä siihen, että vältettäisiin tiettyjä virheitä Joitakin, jotkut tietyt strategiat voivat auttaa siihen, että oikeudellisten asiakirjojen luonnokset eh, sopeutetaan jäsenmaiden erityispiirteisiin ja intresseihin. Tästä syystä Unkarin puheenjohtajavaltio tulee aivan erityisesti kiinnittämään huomiota seuraaviin teemoihin. 2020-strategian päämäärät ja sen vaatima temaattinen keskittyminen – kohesiopolitiikan kansallisten uudistusohjelmien haasteet ja vaatimukset kohesio, suhteessa kohesiopolitiikkaan, kannustimien ja järjestelmien luominen, integroitu lähestymistapa, koordinaatio, joka perustuu tiettyihin lähtökohtiin ja Euroopan sosiaalirahasto, sen yhä suurempi rooli kohesiopolitiikan sisällä – EU 2020-strategian tavoitteiden hengissä toimiminen on hyvin tärkeää. Me haluamme keskittyä niihin temaattisiin ydinkysymyksiin, jotka ovat myös siellä. Ja me haluamme ottaa myös alueelliset ja kansalliset aspektit huomioon. Integraatio ja 2020-strategia on oltava sopusoinnussa keskenään. Ulkarin puheenjohtajavaltio haluaa 2020-strategian toteuttamisen hengessä sanoa aivan selvästi, ettei kohesiopolitiikka ole pelkästään poissuljettu, poissulkeva instrumentti. Kilpailukyky, kyvyn rinnalla kohesiopolitiikka on myös solidaarisuutta ja perinteisiä arvoja esiin nostava politiikka. Sen rooli on tärkeä myös siinä, että alueet aktiivisesti antavat panoksensa siihen, että Euroopan unioni pysyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Kun me lähdemme liikkeelle place-based principle local-periaatteesta, eli paikallisuusperiaatteesta, niin se on tietysti tärkeää ottaa huomioon, muuten tavoitteita ei voida saavuttaa. Parhaat tulokset meidän nähdäksemme saadaan monitasoisesta hallinnoinnista, multi-level governanceista. Meidän mielestämme kohesiopolitiikka on tästä paras esimerkki. Tosiasia on se, että 2020 strategiassa EU-politiikka on hyvin tärkeä ja siksi eri alueet ja erilaiset tilanteet, ne eivät saa kuitenkaan tulla unohdetuiksi. Ilman voimakasta kohesiopolitiikkaa ei ole olemassa voimakasta Eurooppaa. Me emme tietenkään saa unohtaa temaattista keskittymistä, emmekä estää sitä meidän puheenjohtajavaltiomme siksi pitää hyvin tärkeää, että sektoripolitiikkoja käytetään ja että sektoripolitiikkojen ja kohesiopolitiikan välillä, välille luodaan tasapaino. A Kohesiopolitiikka. Az összes régióra kiterjedő szakpolitiká. Kohesiopolitiikka tarvitsee myös tulevaisuudessa eh, hyviä erikoisalojen politiikkoja, jotka ovat luotettavia ja solidaarisuusperiaate ja erilaisten alueiden integraatio ovat tässä tärkeitä politiikka tukee erilaisia alueita, jotka ovat kehittyneet pidemmälle ja joilla on rakenteellisia ongelmia voitettavanaan, mutta se haluaa myös ottaa huomioon kaikkien jäsenmaiden intressit. Näkyvyyden ja tehokkuuden kasvattaminen on kohesiopolitiikassa tärkeää, mutta meidän on myös otettava huomioon, että tulospainotteista lähestymistapaa on vahvistettava Tämän päämäärän rinnalla on tärkeää myös se, että politiikan suorituskykyä voidaan mitata. Me tarvitsemme indikaattori- ja valvontajärjestelmän, joka on läpinäkyvä ja joka aivan selvästi tai riippumatta toisista muista taloudellisista prosesseista antaa selkeitä tuloksia ja näyttää, miten varoja on käytetty. Tämä osoittaa myös kohesiopolitiikan uskottavuuden sekä EU-tasolla että paikallistasolla voidaan täten nostaa politiikan hyväksyttävyyttä. Hyvien tulosten hengessä me tarvitsemme myös positiivisia uusia kannustimia. Konditionaliteettimekanismit ovat hyvin tärkeitä ja on myös hyvin tärkeää, että e, samanlaista, samanlaisen kohtelun prinsiippiä käytetään suhteessa jäsenmaihin. Nämä eivät tietysti päde pelkästään kohesiopolitiikkaan, vaan muihinkin politiikkoihin. Edellytykset ja sanktiot, e, ehdot ja sanktiot ovat järjestelmä, jota täytyy käyttää asian kuuluvalla varovaisuudella. Kohesiopolitiikka on yksi Euroopan integraation tärkeimpiä instrumentteja – ja se on politiikkaa, jolla on integroitu sektorit ylittävä lähestymistapa, sillä kyse on myös taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisista tavoitteista, joihin kohesion puitteissa tulisi pyrkiä. Kohesiopolitiikka voi myös olla ja on sellaista politiikkaa, joka vahvistaa muiden politiikkojen välistä synergiaa. Unkarin puheenjohtajavaltio toivoo siis voivansa omilla ponnistuksillaan, jotka tapahtuvat, tai toivoo, että Euroopan sosiaalirahaston puitteissa tehtävät ponnistukset ovat tärkeitä. Meidän mielestämme kriisi on tämän politiikan tärkeyden osoittanut ja monimutkaisuuden myös huonosti kehittyneet alueet, joilla on monenlaisia ongelmia, ne voivat ratkaista nämä ongelmat vain silloin, jos Euroopan sosiaalirahasto myös jatkossakin kohesiopolitiikan puitteissa on käytössä. Toimenpiteiden tehokkuuden ja transparenssin lisäämiseksi on tärkeää, että mahdollisuudet Euroopan sosiaalirahaston sisällä, että niitä laajennetaan – Toteutuksen puolella olemme sitä mieltä, että tarvitaan yksinkertaistamista. Meidän täytyy hallinnollisia taakkoja keventää, jotka tulevat näiden ohjelmien mukana, mutta ei ole sama, miten se tehdään. Rahoitussäädöksen ja annettujen suositusten hengessä on olemassa valvontamalli, joka viidennessä kohesioraportissa tulee esiin. Ja tällaiset kysymykset täytyy siis myös selvittää. Se tekee välttämättömäksi myös se, että nämä siihen liittyvät monimutkaiset ongelmat ratkaistaan. Unkarin valtion täytyy ratkaista hyvin monia eri tehtäviä. Me keskitymme tässä tietysti myös niin sanottuun territoriaaliagendaan ja sen arvioimiseen, kuten myös niin sanotun EUn alueellisen perspektiivin analysointiin. Alueellinen agenda ja sen tarkastelu tai arviointi on Euroopan tasolla erityisen tärkeää ja se on yksi tärkeimpiä tehtäviä kehitys, kehityksen saralla. Alueellinen agenda, joka hyväksyttiin vuonna 2007, ei ole täyttänyt kaikkia siihen kohdistettuja odotuksia. Yksi meidän tärkeimmistä tehtävistämme onkin huolehtia siitä, että alueellista agendaa edelleen kehitetään ja arvioidaan. Me haluamme tämän arvioinnin puitteissa asettaa painopisteen alueelliseen suunnitteluun, monitorointijärjestelmän valvontaan ja parantamiseen ja tiettyihin hallinto, hallinto kysymyksiin. Saman agendan puitteissa me haluamme myös kiinnittää huomiota siihen, että tuloksekas EU 2020 strategia tuo mukanaan monia tehtäviä. On tärkeää, että näiden mutkikkaiden tehtävien tai haasteiden ratkaisemiseksi tiettyjä kehityksiä pääsee tapahtumaan ja että kaikki sopeutetaan yksittäisten jäsenmaiden erityislaatuun. Kohesiopolitiikan on saatava oma painopisteensä tämän territoriaalisen agendan sisällä. Tämän asiakirjan arviointi ja kohesiopolitiikan vahvistaminen tulevat olemaan keskeisiä Unkarin puheenjohtajavaltion ohjelmassa – Tämä on hyvin tärkeää ja siksi onkin hyvin tärkeää, että erilaisten erikoisalojen politiikkojen suunnittelu ja organisointi on äärimmäisen tärkeää. Alueellisten saavutusten arviointi on äärimmäisen tärkeää ja tässä täytyy päästä tuloksiin, jotta alueellisen agendan prioriteetit voidaan toteuttaa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Tärkein tehtävämme on huolehtia siitä, että sellaistakin työtä tehdään ja sellaisiakin ohjelmia laaditaan, jotka ulottuvat 2013 vuotta kauemmas. Yhteispäätösmenettelyn puitteissa neuvoston ja parlamentin välillä voidaan äh, silloin työskennellä tuloksekkaasti, kun Euroopan komissio antaa omat päätelmänsä oikeusasiakirja luonnoksesta, nimittäin 2011 kesäkuussa. Okay. Beszédem zárásaként szeretném felajánlani a magyar elnökség segítségét az önök. Niin ja vielä puheeni päätteeksi haluan sanoa, että Unkarin puheenjohtajavaltio pyytää teidän tukeanne meidän työllemme, kuten mekin tuemme teidän työtänne, on erittäin tärkeää, että uuden kohesiopolitiikan uuden vaiheen suunnittelussa tarvitsemme vahvaa apua ja tukea teiltä. Ja sallikaa minun nyt lopuksi sanoa se lause, joka on myös Unkarin puheenjohtajavaltion motto ilman voimakasta kohesiopolitiikkaa ei ole voimakasta Eurooppaa, ja siihen voin vielä lisätä myös sen, että voimakasta Eurooppaa ei voi olla ilman kilpailukykyistä taloutta. Siihen me tarvitsemme, ja, siihen, ja kohesio politiikka tarvitsee nimenomaan tätä kilpailukykyistä taloutta. Kiitos oikein paljon. Odotan kysymyksiä. Kiitos eh, ministeri. En muista milloin täällä salissa olisi ollut näin hiljaista valiokunnan kokouksessa. Varmasti kollegoilla on varmasti paljon kommentteja ja kysymyksiä. Ja Konstantse Krell varmasti aloittaa, joka on sosiaalisten ryhmän koordinaattori. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministeri tästä alustuksesta. Tämä, haluaisin aloittaa tällä, millä te lopetette. Ilman koheesiopolitiikkaa ei ole vahvaa Eurooppaa. Tämähän on Unkarin motto. Silloin kyllä täytyy minun mielestäni kysyä, miksi Unkarin puheenjohtajakauden ohjelma, jonka saimme viime viikolla Strasbourgissa, miksi siinä ei edes mainita sanaa koheesiopolitiikka? Koheesiopolitiikka sanaa ei mainita kertaakaan tässä ohjelmassa. Ainoa, millä on jotain tekemistä kohesiopolitiikan kanssa, on se, että mainitaan Tonava-strategia. Tietysti se on prioriteetti Unkarille, se on ymmärrettävää, mutta minusta olisi ollut hienoa, jos kohesiopolitiikka tässä olisi ohjelmalla, ohjelmassa ollut omalla paikallaan, niin kuin te olette sen nyt esittänyt. Olen monista huomautuksista aivan samaa mieltä mitä, mit, jotka mainitsitte, joita pitää käsitellä seuraavina kuutena kuukautena. Me olemme nyt tällä, tässä ratkaisevassa kohdassa kohesiopolitiikassa ja todellakin minua kiinnostaisi nyt konkreettisesti, mitä te teette seuraavan puolen vuoden aikana, jotta jotta rahoitusnäkymät vuoden 2013 jälkeen, mitä te teette niiden valmistelemiseksi? Mitä, minkälainen, ähm, minkälaisia ajatuksia teillä on tulevasta budjetista? Olen kuullut, että haluaisitte sektori- ja kohesiopolitiikan välillä tehdä tasapainoista työtä. Tarkoittaako se, että teidän mielestänne on mahdollista, että kohesiopolitiikka jaetaan eri sektoreihin, vai tuetteko kuten ajattelen, kuten täällä parlamentissa suurin osa sitä, että kohesiopolitiikkaa ei jaeta eri sektoreihin. Minua kiinnostaisi lisäksi tästä, että valitettavasti puhunut, miten tämä kumppanuusperiaate, mitä olette sitä mieltä, eli nämä alueelliset ja paikalliset toimijat, jotka ovat meille tärkeitä parlamentissa, miten ne voivat osallistua kohesiopolitiikan muotoilemiseen. Mainitsitte monta kertaa menettelyjen yksinkertaistamisen. Jo monia vuosia olemme täällä puhuneet siitä ja yrittäneet edistää sitä. Onko teillä Unkarin puheenjohtajakaudella konkreettisesti ö, hankkeita, joita saadaan pantua täytäntöön ja esimerkiksi miten tämä liittyy näihin tuleviin asetuksiin, niiden muuttamiseen. Thank you, Constance. Kiitos, Constance. Laszlo Soriano, ole hyvä. Köszönöm, elnök asszony. Az én kérdésem kapcsolódik a most elhangzottakhoz. A... Niin, haluaisin viitata siihen, mitä juuri sanottiin. Talousvaliokunta ponnistelee pelastaakseen ja suojellakseen kohesiopolitiikan vaatimia resursseja. Ja sitten meitä moititaan siitä, että se on ihan hyvä juttu, mutta Euroopan tilintarkastustuomioistuin kuitenkin löytää hyvin paljon virheitä erilaisten ö, hakemusten toteuttamisessa. Mielestäni osa näistä virheistä johtuu liian suuresta byrokratiasta. Ja ehkä voin sanoa vielä senkin, että tässä tietysti tehdään pistokokeita ja joskus näyttää siltä tai joskus epäillään näitä hakemuksia korruptiostakin. Miten Unkarin valtio aikoo suhtautua tilintarkastustuomioistuimen kritiikkiin ja haluan tässä myös yhtyä Rova Kreelin puheenvuoron yksinkertaistaminen olisi tärkeää. Se tekisi kaikesta tästä läpinäkyvämpää. Ja jos saan vielä sanoa sen, että budjettivaliokunnassa me tietysti tuemme tämän politiikan yksinkertaistamista. Vlasak on behalf of VCR. Olci Vlasak, ole hyvä. Se, eh, dovolte, abych vás také přivítal a uvítal možná... Kiitos. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaamme. Haluaisin myös ähm, Minulla olisi mon- muutama kysymys. On hyvä, että mainitsitte, miten tärkeää on täydentää infrastruktuuria, jota vaaditaan etenkin uusissa jäsenvaltioissa, sillä tämähän tukisi kilpailukykyä Euroopassa. Aluksi mainitsitte myös erityisiä aspekteja koheesiopolitiikassa ja erityisiä tavoitteita. Voisitteko hieman yksityiskohtaisemmin kuvailla näitä. Mainitsitte, ja se oli aivan oikein, miten tärkeää miten tärkeä on yhteys alue- ja paikallisviranomaisiin ja keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Näin myös, että teillä on monia tärkeitä tapahtumia puheenjohtajakauden aikana. En kuitenkaan ole löytänyt tästä ohjelmasta minkälaista kokousta alue- ja paikallisviranomaisille. Suunnitteletko, suunnitteletko minkäänlaista tällaista, tämän tyyppistä kokousta? Ehkä haluaisitko heti kommentoida tätä kysymystä vai myöhemminkö ehkä? Voimme jatkaa. Seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Karim Deli, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tähän valiokuntaan. Minulla on useita kysymyksiä. Olen tyytyväinen, kun havaitsen, että kaupunkiulottuvuus on tärkeässä asemassa. Toivon, että se tulee näkymään merkittävästi näissä tapahtumissa, että saadaan todellinen kaupunkiagenda Unkarin kaudella monestakin syystä. Ensinnäkin on tärkeää, että pohdimme ilmaston lämpenemiskysymystä. Minusta aivan keskeistä on se, minkä roolin aiotte antaa energiatehokkuudelle. Kuinka aiotte tuoda tämän ongelmavyhdin esille? Tämä on ensimmäinen kysymys. Niin sitten toinen kysymys. Puhuitte hallinnosta, hallinnoimisesta yhä enemmän komission sen Haan puolustaa kaupunkien roolia. Onko teidän näkymyksenne sama? Tulevatko kaupungit olemaan täällä e, e, etulinjassa? Mikä, kaupunki, mikä on teidän mielestänne kaupunkien merkitys ja onko mahdollisesti jotain uutta rahoitusta niitä varten ajateltuna. Minusta kaupungit ovat tässä keskeisessä asemassa. Sitten Haluaisin puhua indikaattoreista. Tulen alueelta, jonka nimi on Lille de France. Se on yksi Euroopan rikkaimmista alueista, mutta kuitenkin sen sisäpuolella e, erot yhä vain kasvavat. Kysymykseni on selkeä. Aiotteko te kaudellanne e, tarkistaa tätä BKT-käsitettä? E, Minusta se ei ole hyvä tapa luonnehtia alueita. Oletteko valmiita keskustelemaan muista mahdollisista indikaattoreista. Kiitoksia. Maybe we still ask George Stavrakakis. Ehkä George Stavrakakisin puheenvuoro vielä ja sitten vastaukset. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Unkarin ministeriön läsnäolosta komission ehdotus, joka koskee kohesiopolitiikan tulevaisuutta – on hyvä asia. Mutta teillä on noin nyt kuusi kuukautta käytettävissänne puheenjohtajan kautenne aikana, niin että tekisitte jotakin tällä alalla. Toivon, että Euroopan neuvosto ja tämäkin valiokunta voivat omalta osaltaan edistää asiaa. Mutta aika on siis kuusi kuukautta. Ensimmäinen kysymykseni. Tämä viides kohesio kertomus ehdottaa, että rakennerahastot irrotettaisiin tietyistä makrotaloudellisista kriteereistä. Kannatatteko tätä? Toinen kysymys. Makrotalouden yhteistyö, kohesio, politiikan alalla, minkä roolin annatte tälle asialle? kun ajatellaan näitä strategioita, pitäisikö meidän myöntää niillä rahoitusta vai pitäisikö meidän sen sijaan lähestyä niitä jollakin toisella tavalla? Kiitoksia. Yes. Köszönöm szépen Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ollakseni rehellinen, Rova Kreel se, mitä sanoitte kysymyksestä siitä, miksi Unkarin ohjelmassa kohesiopolitiikkaa ei mainita niin, niin kuin nimeltä, niin voin vain toistaa sen, mitä sanoin johdannossani, ja voin sanoa sen hyvällä omalla tunnolla. 17. marraskuuta kun Unkarin hallitus ja komissio tapasivat ensimmäistä kertaa ja sitten hän tammikuussa he tapasivat vielä uudestaan, niin kummassakin kohtaa kohesiopolitiikka oli yksi tärkeimpiä kysymyksiä, josta me keskustelimme. Ja näin me olemme säännöllisesti osoittaneet, että kohesiopolitiikka on Unkarin puheenjohtajavaltiolle erityisen tärkeä alue. Voin vain toistaa tämän ja tässä kohtaa sanoa vielä senkin, että me pidämme kohesiopolitiikkaa yhtenä tärkeimmistä strategisista instrumenteista, joka on peruslähtökohta, toinen on perustava integraatiopolitiikka, joka lepää solidaarisuusperiaatteen päällä, ja toinen on se seikka, että EU tarvitsee kilpailukykyä ja sen vahvistamista, ja sen sisällä kohesiopolitiikalla on aivan erityinen rooli. Siksi kohesiopolitiikka on mielestäni erityisen tärkeää Unkarin puheenjohtajakaudella – ja sen tärkeys ohjelman sisällä on nähtävä niin, että se on horisontaalisesti läsnä kaikissa niissä teemoissa, joissa pidämme sitä erityisen tärkeänä. Tähän kuuluu myös se, mitkä monissa kysymyksissä tuli esiin. Se liittyy nimittäin infrastruktuurien kehittymiseen ja se liittyy myös siihen, että kohesiopolitiikka lepää saman kohtelun periaatteen päällä ja on sanottava, että integraatio ei enää ole sellainen kysymys, joka olisi ikään kuin yksin olemassa, vaan nimenomaan kilpailukyky liittyy siihen läheisesti. Tämän minä voin tähän sanoa. Mitä sitten tulee tähän ohjelmalehtiseen? uskokaa minua, kohesiopolitiikka on ratkaiseva suuntautumispainotus. Se näkyy Tonava-strategiassa, Romani-strategiassa ja me olemme nämä nostaneet erityisen tärkeiksi prioriteeteiksi Unkarin puheenjohtajakaudelle. Minä uskon, että voin nyt vastata toiseen kysymykseenne, mitä tulee budjettisuunnitteluun ja luonnokseen. Tässä minä tuen toista kantaa, jossa on siis, tässä on siis kyse sektorien välisestä jaosta kohesiopolitiikan sisällä. On aivan selvää, että tästä nousee paljon kysymyksiä, etenkin infrastruktuurin kehityksen suhteen haluaisin nostaa esiin kaksi erityiskysymystä. Toinen liittyy energiainfrastruktuureihin ja toinen liittyy toisenlaisiin infrastruktuureihin. Nimittäin suuriin tarpeisiin, joita nimenomaan sektoriaalisesti tulee esiin kohesiopolitiikan puitteissa magyar elnökség Minä uskon, että liikkumavara tai pelivara Unkarin puheenjohtajakaudella tulevina kuutena kuukautena rahoitusnäkymiin liittyen 2013 vuoden jälkeen tulee ennen kaikkea olemaan ECOFID-neuvoston toimialueella ja vähemmän erilaisten erityisalapolitiikkojen suhteen. Jos tarkoititte kysymykselläni niin tätä, niin olen täysin samaa mieltä siitä, että tällaisiin politiikkoihin täytyy tietysti olla valmis panostamaan, mutta erityisalojen politiikkojen täytyy pystyä harjoittamaan vaikutusvaltaa näihin päätöksiin, jotka kuuluvat eh, tähän laajempaan politiikan alaan. EU-budjetin sisällä me haluamme pitää koheesiopolitiikan esillä tärkeänä painopisteenä ja haluamme huolehtia sen poliittisesta roolista. Budjetti on tietysti tärkeä myös näiden tärkeiden avainkysymysten sisällä. Toisin sanoen koheesiopolitiikan prioriteetteja tulevat olemaan nämä, jotka mainitsin, mainitsin ja haluan sanoa senkin, että Unkarin puheenjohtajakauden jälkeen me tietysti tulemme edelleen olemaan tämän teeman puolesta puhujia. Se, mitä nyt tulen sanomaan, vastaa käsittääkseni useampaankin kysymykseen. Pääsy järjestelmän piiriin, menettelyt ja mekanismit Monet kysymykset koskettelivat näitä. Syklin toisessa vaiheessa tämä on aina hyvin riskaabeli ö, asia ja me olemme sitä mieltä, että muutoksien täytyy liittyä tulevaisuuteen, koska tietyt menettelyt ja monivuotinen järjestelmä ja sen menettelytapojen laatiminen on hyvin riskialtista ja se saattaisi johtaa vahinkoihin, jotka tekisivät käytännölle hallaa. Siksi olisin, olenkin sitä mieltä, että tulevaisuuden suhteen tämä on aivan erityisen tärkeää, mutta on myös tärkeää, että tätä teemaa työstetään nimenomaan pitkällä aikavälillä – me uskomme ja toivomme, että epävirallinen ministerikokous toukokuussa, että me silloin saamme aikaan konsensuksen tässä kysymyksessä. Totta kai tähän liittyy monia muita kysymyksiä, joita te ette nyt esittäneet, ja tämä, mutta tämä on kuitenkin hyvin keskeinen teema ja siksi haluan vielä ihan vain mainita konditionaliteetin ehdollisuuden. Se on tietysti kysymys, joka myös liittyy tähän teemaan. Täytyyhän tämän koko järjestelmän logiikka ajatella uusiksi. Ne erityisresurssit, ja jotka myös jatkossa pysyvät tärkeinä resursseina, varoina, ne täytyy käyttää asianmukaisesti ja avoimuus on tässä myös tärkeää. Ja ennen kaikkea se, että nämä varat käytetään oikein. Edustaja Julian viittasi tilintarkastustuomioistuimen raporttiin. Tämä raportti vuodelle 2009. Siinä oli luettelo, virheet ovat verrattuna kahte, kahte, vuoden 20, 2008 vähentyneet ja se kertoo siitä, että tämä järjestelmä kokonaisuutena on hyvinkin kehityskelpoinen ja toimiva. Siksi me uskomme, että komission käynnistämät toimenpiteet kuitenkin ovat ovat saaneet aikaan paljon luottamusta tämän järjestelmän sisällä. Tätä järjestelmää on toki edelleen kehitettävä ja me olemme sitä mieltä, että me emme tarvitse mitään dramaattisia muutoksia, koska ennalta käy, käyt osoittavat sen, että myös systeemin sisällä on parannusmahdollisuuksia ilman, että sitä kokonaan muutetaan. Ja me tietenkään emme halua mihinkään vallankumouksellisiin muutoksiin tässä ryhtyä. Luulen, että tuleva tärkeä kyselykierros, johon viitattiin, haluan sanoa siihen vielä jotain. Minä nyt vähän hypin teemasta toiseen. BKT-kysymys tuli täällä myös esille. Me tuemme sitä, että EU-tasolla pariteetti, pariteetin pohjalta tämä jako pysyy edelleen voimassa. Me lähdemme siitä, että Unkarin puheenjohtajavaltio tukee tätä jakoa, mutta tämä ei sulje pois sitä, että yksittäiset jäsenmaat voivat jollain toisilla indikaattoreilla voivat täydentää tätä BKT-indikaattoria, kun me, meillä on EU-tasolla indikaattorijärjestelmä, jota yhtenäisesti voidaan käyttää koko EUn alueella. Täytyy kuitenkin antaa mahdollisuus siihen, että kansallisella tasolla tai jollain muulla tasolla – on muita mahdollisuuksia käytössä. kaikessa tässä tänään tässä sanotussa, sanotusta ehkä jo voi tunnistaa ja erottaa sen, että myös yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa on tärkeää näihin haasteisiin ja pyyntöihin täytyy todella jatkossakin vastata. Tämä on yksi painopisteistä epävirallisessa ministeritapaamisessa. Minä kirjoitin tämän kysymyksen itselleni ylös ja lupaan, että huolehdin siitä, että kerron, annan teille sitten myös palautetta ja palaan tosiaan tähän asiaan. Minä lupaan, että me otamme tämän asian esityslistalle. Vain siten tämä järjestelmä tulee olemaan täydellinen ja tästä teemasta on siis puhuttava. Minä uskon, että Unkarin puheenjohtajavaltio on yhtä mieltä siitä, että koheesiopolitiikan puitteissa kaupunkien kehittämisellä täytyy olla merkittävämpi rooli kuin sillä on ollut. Me pidämme erittäin tärkeänä sitä, että yksittäisten jäsenmaiden erityispiirteet otetaan huomioon ja että liikkumavara, yksittäisten jäsenmaiden liikkumavaraa täytyy olla. Tässä mielessä Unkarin puheenjohtajavaltio tulee viemään Belgian ja Espanjan puheenjohtajavaltioiden ehdotuksia eteenpäin siten, että territoriaalinen alueellinen kohesio ja kaupunkien kehitys edelleen pysyvät vahvasti asialistalla ja niiden välistä linkkiä myös vahvistetaan. Tässä haluan myös tehdä edustajalle selväksi, rouva edustajalle, joka tätä kysyi, että näin me tulemme tässä toimimaan. A klímapolitikával kapcsolatban eh, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon messzire vezető kérdés lenne itt a... Tämä siis on kysymys, joka on menee hyvin pitkälle kohesiopolitiikan alalla. Tänään ei kuitenkaan ole aivan oikea aika jatkaa tätä keskustelua, sillä juuri tänään aloitin kuulemisen, kuulemisella ilmastopolitiikasta. Silloin esittelin Unkarin prioriteetteja ja ohjelmaa ilmastonmuutoksen alalla ja sen torjumisen alalla. Tämä on ratkaiseva aihe EU:ssa seuraavina vuosikymmeninä ja se äh, ratkaisee äh, meidän toimintamallimme, sillä ilmastopolitiikka, siihen liittyy tiettyjä kehitysvaatimuksia, joiden toteuttaminen leikkaa kaikkien alojen läpi. Nämä kaikki näkökulmat pitää siis ottaa huomioon ja meidän pitää pitää yllä koordinoitua lähestymistapaa. Kohesiopolitiikka pitää, siihen pitää integroida kriteeri, jonka kehitämme seuraavina kuukausina niiden keskustelujen pohjalta, joita käymme siis ilmastopolitiikan alalla. Me olemme käymässä keskusteluprosessia, useamman kuukauden äh, prosessia, sillä esimerkiksi EU-Afrikka-huippukokouksessa pitää saada aikaiseksi yhteinen kanta, emmekä vielä, eikä meillä vielä ole ollenkaan yhtenäistä kantaa tai linjaa. Tämä tulee olemaan tärkeä prosessi ja meidän pitää varmistaa tässä toimivuus, sillä koheesiopolitiikalla todellakin on ratkaiseva rooli koko EU:ssa siinä mielessä, että se on ainoa todella integroitu, integroiva politiikka, jolla voimme tuottaa synergioita. Voimme käyttää sitä myös vahvistamaan synergioita, jotta Euroopasta tulee kilpailukykyisempi. Mielestäni tämä sama pätee myös matkailuun. ja matkailun kehittämiseen. Vastauksena tähän kysymykseen, kuten mainitsin aikaisemmin, aikaisemmin me uskomme todellakin, että e- Eurooppa 2020 Ähm, strategian prioriteetit. Ja politiikat, jotka vahvistavat yhteiskuntia, ähm, on ratkaisevaa, että ne integroivat koheesiopolitiikan Ja jälleen kerran tämä, tässä aiheessa keskitytään juuri kumppanuuksiin unionin tasolla, paikallisella tasolla, alueellisella tasolla. Kaikkien pitää tehdä yhteistyötä saavuttaakseen nämä tavoitteet. Voimme varmasti siirtyä seuraaviin kysymyksiin. Meillä on vain 15 minuuttia tässä jäljellä ja monet haluaisivat käyttää puheenvuoron, joten olkaa hyvä ja puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä herra ministeri. Haluaisin onnitella teitä tästä lähestymistavasta. Te korostatte kohesiopolitiikkaa ja sen annatte sille avainaseman tulevaisuutta ajatellen. Kysymykseni liittyy alueelliseen kohesioon. Asiakirjassa, jonka saimme esittelitte nämä tavoitteet ja tapahtumat, joita järjestetään Unkarin puheenjohtajakaudella aluekohesion politiikan alalla. Puhuitte lyhyesti aluesuunnittelusta, alueellisesta agendasta. Voisitteko antaa konkreettisia yksityiskohtia hieman enemmän koskien Unkarin puheenjohtajakauden kan, tai valtion kantaa alueellisiin näkökohtiin aluepolitiikassa? Ei mikrofonia. Vă mulțumesc mult, domnule ministru. Apreciez în primul rând foarte mult. Kiitoksia, puheenjohtaja herra ministeri. Ki- arvostan sitä, että Unkarin puheenjohtajavaltio ei halua loitontaa Euroopan sosiaalirahastoa kohesiopolitiikasta. Kiitän teitä tästä kannasta. Minulla on kaksi kysymystä, aivan lyhyesti. Ensimmäinen kysymys rajat ylittävästä politiikasta. Olette maininneet useita näkökohtia, mutta ette maininneet rajat ylittävää politiikkaa. On olemassa alueita, joilla on kehityksellisiä ongelmia, jotka sijaitsevat Euroopan itäalueen rajoilla. Kuten kaikki tiedämme, kyseessä ovat usein kaikkein köyhimmät alueet. Niitä varten meidän on löydettävä konkreettisia ratkaisuja. Onko Unkarin puheenjohtajavaltiolle joitakin konkreettisia toimia, joilla se voisi tukea näitä alueita, esimerkiksi kehitysfoorumeita Euroopan itärajoilla? Toinen kysymys, on suurempi näkyvyys kohesiopolitiikalle. Haluaisin tietää, mihin toimiin Unkarin puheenjohtajavaltiona aikoo ryhtyä, jotta saataisiin lisää näkyvyyttä kohesiopolitiikalle. Kiitoksia. Thank you, Mr. Angurakis, please. Herra Angurakis, ole hyvä. Kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä ministeri Fellegille. Ensinnäkin eh, puhuitte vaatimuksista, että olisi määriteltävä tiettyjä kriteerejä niin että näkisimme, millaisia todellisia tuloksia kohesiopolitiikasta on tullut. Olisi siis katsottava, antaako kohesiopolitiikka tuloksia vai eikö. Hyvä herra ministeri, minkä tyyppisiä kriteereitä ajattelette, jotta voitaisiin arvioida politiikan tehokkuutta? Sitten toinen kysymys sanktioista. Te totesitte, että virhe, virheistä johtuvista sanktioista. Meidän pitäisi olla hyvin tarkkoja. Stavrakakiskin esitti tähän suuntaisin kysymyksen. Ehkä voisitte vähän kehittää vielä enemmän tätä sanktiokysymystä. Voisitteko kertoa vähän enemmän tästä asiasta? Kiitoksia sitten herra Tramapullos. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, teidän maassanne, aivan kuten minunkin maassani Kreikassa, on, on, on kysymys maista, joihin sosiaalinen ja taloudellinen kriisi on pahiten iskenyt. Samaan aikaan ympäristökriisi jatkuu ja paheneekin, eikä nyt puhutaan ainoastaan ilmastonmuutoksesta, vaan on muitakin asioita. Tämän asiakirjan otsikossa komissio ilmaisee, että alueen politiikan avulla voidaan edistää kestävää kehitystä vuoden 2020 jälkeen. Tässä on kolme painopistealuetta. Ensinnäkin vähähiilinen talous, sitten lajikkeiden monimuotoisuus ja luonnon monimuotoisuus. Tämä edellyttää vihreitä investointeja ja uusia vihreitä työpaikkoja. pyydetään viitti, viittä miljoonaa uutta työpaikkaa. Minkä roolin annatte aluepolitiikalle kaikessa tässä niin, että voidaan esittää uusia poliittisia vaatimuksia, joiden kautta päästäisiin tuloksiin paitsi talouden alalla myös ympäristönsuojelun alalla? Thank you, Thomas Deutsch. Kiitos Thomas Deutsch, ole hyvä. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Hyvät naiset ja herrat, haluaisin toivottaa herran ministerin tervetulleeksi tähän valiokuntaan. 24 vuotta sitten tutustuin teihin ja me mietimme, me silloin toivoimme, että Unkarista tulee vapaamaa, mutta emme ajatelleet, että jo 20, reilu 20 vuotta myöhemmin me, meillä on täällä EU-ssa Unkarin puheenjohtajakausi ja te ministerinä täällä edustatte Unkaria ja minä olen täällä Euroopan parlamentin edustajana. Tämä on tietysti kohesien politiikan yksi menestystarina ja tästäkin syystä te todellakin olette hyvin ähm, äh, todellakin asiantuntija näissä aiheissa. Tämä ohjelma, jonka esittelitte, siihen olen hyvin tyytyväinen ja EU 2020 strategioiden tavoitteiden saavuttaminen on todellakin hyvin tärkeää. Jäsenvaltioiden pitää kansallisella tasolla kehittää uudistusohjelmia ja alueidenkin pitää antaa panoksensa tässä. Ja kysymys onkin, miten koheesiopolitiikka voi vahvistaa alueiden roolia tässä? Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä herra ministeri, haluaisin ensinnäkin onnitella teitä tästä puheestanne. Toivotan teille ja puheenjohtajavaltiolle onnea. Herra ministeri, 2007 2013 Euroopan unionin aluepolitiikka on EUn budjetissa kakkossijailla 380 miljoonaa euroa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä politiikka on. Minulle tämä on henkilökohtaisestikin tärkeää, koska tulen saarelta, Madeiran saarelta, Portugalista. 30 vuotta sitten olimme yhteisön BKTn keskiarvosta vain 40 prosentissa, mutta EUn kohesiopolitiikan ansiosta tämä on, tilanne on parantunut ja tällä hetkellä olemme vain 25, 26 prosenttia keskiarvon alapuolella. Uskon, että tämä on hyvä esimerkki Euroopan unionin hyvästä oppilasta. Puhuitte hallinnoimisesta. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Kuinka aiotte kaudellanne parantaa kohesiopolitiikkaa? Kuinka haluatte integroitia politiikkaa? Haluatteko joustavimpia äh, mm, ohjelmia ja kuinka voitte ottaa mukaan paikalliset tasot näihin kehityshankkeisiin? Elisabeth Schröter. Kiitoksia, herra ministeri. Minäkin haluan vain kiinnittää huomiota yhteen asiaan. Tonava strategiaan, sehän on lempilapsenne, mutta kukaan ei ole vielä kysynyt siitä. Se on meille kuitenkin hyvin jännittävä asia kahdestakin syystä. Ensinnäkin, koska olin päättelevinäni teidän ohjelmastanne, että ympäristön suojelu on teille tärkeämpää Äh, kuin esimerkiksi joissakin muissa kohdissa, joka liittyy esimerkiksi laivaliikenteeseen. Siellähän on aikamoisia ristiriitoja. Ja sitten toiseksi tietysti tässä Tonava-strategiassa on uusia elementtejä, jonkinlaista makroyhteistyötä alueellisella ja paikallisella tasolla äh, rantavaltioiden kesken. Ja me tietysti kysymme, mistä rahat siihen tulevat. Näettekö te omassa panoksessanne kohesiopolitiikkaan, että tässä pitäisi uudelleen jakaa näitä ykkös- ja kakkostavoitteita ja kolmostavoitteita. Esimerkiksi sanoa, että me haluamme enemmän rahaa kolmostavoitteisiin, koska meillä on niin tärkeitä tehtäviä. Minua kiinnostaisi, onko teillä uusia ideoita, koska ohjelmasta käy kuitenkin selville, että teillä on selkeitä prioriteetteja. Tämä on yksi niistä. Kiitos. The last question from Jan Albrecht. Ja viimeinen kysymys, Lyhyesti, olkaa hyvä. Przede wszystkim chciałem e, jako poseł... Ensinnäkin parlamentin jäsenenä, joka tulee puolesta, haluaisin toivottaa teille hyvin menestyksekästä puheenjohtajakautta, sillä meille on hyvin tärkeää, että teidän puheenjohtajakautenne on menestyksekäs. Meillähän on kokonainen vuosi itä- ja keski-eurooppalaista puheenjohtajuutta. Yksi tekninen kysymys. Ensinnäkin haluaisin kysyä ministeriltä president, äh, anteeksi, puheenjohtajakauden kantaa viisi kymmenen tai vai 10 vuotta. Mikä olisi tämän kauden pituus ja mikä on neuvotteluiden tilanne tässä asiassa ja, ja ennen kaikkea puheenjohtajakauden kanta. Ja sitten toinen tekninen kysymys. Haluaisitteko, haluaisitteko nähdä sen, että ensimmäiset luonnokset kohesiopolitiikka-asetuksista tulevat teidän puheenjohtajakaudellanne vai haluaisitteko mieluummin, että ne julkaistaan myöhemmin, sitten kun nämä rahoituspäätökset on saatu tehtyä? Tämä on hyvin tärkeää, sillä kohesiofoorumi on nyt maanantaina ja tässä olisi tärkeää tietää Unkarin puheenjohtajakauden kanta. Köszönöm szépen. Hat, ö, mielőtt a válaszokra térek, hadd köszönjem meg önöknek a jó kívánságot. Niin, minä haluan nyt ensin kiittää näistä onnentoivotuksista. toivotuksista Monet teistä ovat toivottaneet minulle ja Unkarin puheenjohtajavaltiolle kaikkea hyvää. Kiitos siitä. Se on meille erittäin tärkeää maana, joka ensimmäistä kertaa on tässä tärkeässä asemassa. Meille on todella hyvin tärkeää, että me törmäämme tällaiseen avoimuuteen ja vastaanottavaisuuteen täällä. Toivon, että myös menestyksekkään puheenjohtajakauden jälkeenkin asia on näin. Meillä on hyvin vähän aikaa. Haluankin tässä lähinnä luvata sen, että tulen vastaamaan kaikille kirjallisesti ja eritoten niille, joille en ollenkaan vastannut suullisesti. Jos toivotte, että tulen tänne vielä uudestaan, niin tulen mielelläni ja tulen mielelläni keskustelemaan myös ajankohtaisista teemoista, jotka ehkä nyt tuskallista kyllä vain pinnallisesti, jäivät vain pinnalliseksi hipaisuksi tänään. Kaikkia tärkeitä kysymyksiä ei mitenkään pysty tällä, tällä, tällä tavalla yhden viik- iltapäivän aikana käsittelemään. Yritän sanoa kuitenkin jokaiseen kysymykseen jotain. Me uskomme, että että tärkeimpiin elementteihin tässä ehtojärjestelmässä, joka on tärkeä kohesiopolitiikalle, kyllähän sen menestys riippuu hyvin paljon siitä, miten me tämän ehtosysteemin, eh, miten me sitä kehitämme. Tämän sanoinkin jo yhdessä vastauksessani. Ja tässä yhteydessä haluan vielä vahvistaa sitä, että yhtäläisen kohtelun periaate on meille erittäin tärkeä. Ja nyt tänä tulevana ajanjaksona on hyvin tärkeää, että tätä painotetaan koko tätä puheenjohtajakautta varten täytyy luoda edellytykset, emme voi niitä kesken kaiken muuttaa, koska muuten logiikka murtuu ja se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä kohesio- ja sosiaalipolitiikassa. Sama pätee myös sanktiojärjestelmään. Ei ole tärkeää ainoastaan se, että saadaan aikaan konkreettisia ehdotuksia ja edellytyksiä, mutta täytyy myös taata sellaiset edellytykset, jotka mahdollistavat jäsenmaille sen, että tiettyjä toimintatapoja ja toimia vahvistetaan. Siksi meidän täytyy hyvin, minun täytyy hyvin vahvasti erottaa oma toimeni ministerinä. Ja tässä toimessa minä en tietysti tässä nyt vain edusta Unkarin kansallista näkökulmaa minä olen tässä ministerinä, jolla on EU-puheenjohtajuus käsissään, ja nämä kaksi asiaa on erotettava toisistaan. Minun on työskenneltävä konsensuksen hyväksi, ja eh, että päästään sellaisen tilanteeseen, jossa päätöksiä voidaan tehdä. Tämä ei tietysti liity vain edellytyksiin, vaan myös perustaan, koko tähän ehdollisuuskysymykseen. Minun mielestäni meidän on, me tarvitsemme tässä yhteydessä hallintojärjestelmää, governance-järjestelmää, joka on sopusoinnussa sen kanssa, mitä talousministerit tulevat kehittelemään tätä ajanjaksoa varten. Riskinhallinnan alalla riskinhallintainstrumentteja tarvitaan, mutta myös muita toimia. Tämän täytyy tietysti olla sopusoinnussa uuden hallintojärjestelmän kanssa, joka otetaan myös ja täytyykin ottaa mukaan myös kohesiopolitiikkaan. Siksi minä kannattaisin lämpimästi sitä, että olisi selkeästi muotoiltu hallintopolitiikka, joka liittyisi, linkittyisi ympäröivän rahoitusjärjestelmään. Unkarin puheenjohtaja valtion prioriteeteissa on mukana myös talouskasvu, työpaikkojen luominen ja työllisyyden vahvistaminen. Minun mielestäni meidän täytyy tehdä työtä tällä saralla ja sen hyväksi, että kohesiopolitiikka ja territoriaalinen agenda vahvistuvat tarvittavassa ja järkevässä määrin. Ja tässä tarvitaan monia näkökulmia. Kyse on tietysti myös vihreistä työpaikoista, jotka täällä on mainittukin, ja sallikaa minun lisätä tähän vielä se, että olemme sitä mieltä, että jokaisessa erityisalan politiikassa, myös kohesiopolitiikassa, työpaikkojen luominen, arvojen luominen ja tälle pohjalle rakentava talous on hyvin tärkeää ja kannatettavaa. Yksi talouskriisin syistähän on se, että tuotannon edellytykset ovat tiukentuneet ja meidän näkemyksemme mukaan Euroopan yhteiskunnat tarvitsevat talouskasvua ja kasvavaa työllisyyttä, jotka vahvistavat ja nostavat tuotantokapasiteettia ja tätä varten tarvitsemme kilpailukykypoliittisia kannustimia. Tämä ei tietysti ole ainoa keino, mutta se on yksi monista, joilla pääsemme pois tästä tilanteesta, johon Euroopan unioni on. Riippumatta siitä, puhummeko Intiasta, Brasiliasta vai Kiinasta, Tämä on suunta, johon Euroopan unionin täytyy työskennellä. Tämä on myös moton takana, vahva Eurooppa moton takana. Minä uskon, että parempi avoimuus ja näkyvyys – on tärkeää. Me olemme sitä mieltä, että menettelyjen yksinkertaistaminen ja ohjelmien toteutus ovat keskeisessä asemassa ja sitä kautta avoimuuttakin voidaan parantaa. Me olemme omasta kansallisesta ohjel- tai oman kansallisen ohjelmamme puitteissa viimeisen puolen vuoden aikana toteuttaneet muutoksia, jotka ovat johtaneet Unkarin kohesiopolitiikan paranemiseen ja avoimuuskin parantui. Me pidämmekin hyvin tärkeänä, että paikallisella ja kansallisella tasolla täytyy tulla selvästi näkyviin se, että tässä on kyse unionipolitiikasta, kattavasta politiikasta, laaja-alaisesta politiikasta ja sellaisesta politiikasta, jota jäsenmaat voivat omalla alueellaan toteuttaa. Me pidämme hyvin tärkeänä myös sitä, että Euroopan unioni, ja tämä pätee varsinkin uusiin jäsenmaihin, voi tulla hyvin esiin tässä kysymyksessä. Dunastrategia, bocsánat. strategia és... Tonava strategiasta vielä. Joo, eh, Ja alueellisesta kohesiosta. Tästä asiasta haluan vielä sanoa pari sanaa. Minun näkemykseni on se, että tässä on kolme vakavasti otettavaa ohjelmaa, jotka helmi, maalis ja toukokuussa meillä on tarkoitus toteuttaa. Meillä on korkean tason tapaamisia, ministeritason tapaamisia, joiden puitteissa me haluamme saavuttaa nämä tavoitteet. Ne pitävät sisällään sen, että me emme yhdessä muiden teemojen kanssa yhdistä näitä, vaan ministerikokouksissa keskitymme tähän teemaan, alueelliseen agendaan, sen tulkintaan, arviointiin ja pohdintaan. Tässä on kyse myös siitä, että agenda uudistetaan ja tämä uudistus pitäisi hyväksyä ministerien toimesta. En nyt halua tietysti mennä asioiden edelle sanomaan, mitkä näkökulmat tässä tulevat esille, mutta ennen tuota toukokuun ministeritapaamista olen itse valmis äh, vielä kerran tulemaan tänne keskustelemaan teidän kanssanne tästä aiheesta. Myös ministerikokouksen jälkeen tietysti voidaan tällainen tapaaminen toteuttaa. Tonava-strategiasta uskon, että Tonava-strategia ei ole pelkkä ilmastonsuojelu, anteeksi, ympäristönsuojelukysymys Unkarin puheenjohtajavaltiolle. Se on myös kehityspoliittinen seikka, joka liittyy makroalueelliseen ulottuvuuteen ja talouden kehitykseen. Ja jos nyt ajattelen asiaa vain Unkarin kannalta, niin voin sanoa, että myös turismi on tässä hyvin keskeinen. Myös talouden kehitys ja laivojen kulku, eh, tonavan merikelpoisuus – ovat keskeisiä kysymyksiä, jotka eivät liity tähän ympäristönsuojeluun suoranaisesti. Tonava-strategian hyväksymisprosessi alkoi jo 19. tammikuuta. Täällä pidettiin työvaliokunnan kokous ja me toivomme, että kesäkuussa 2011 neuvoston kokouksessa täällä Tonava-strategia saadaan pakettiin. Toivomme, että Unkarin puheenjohtajakauden loppupuolella tosiaankin päästään tämän teeman kanssa loppuun. On kyse makroregionaalisista kysymyksistä, jotka myös, joita myös asiantuntijat työstävät, ja sitä tarvitaankin. Ja tuossa kokouksessa sitten vahvistamme näitä pointteja. Kiitos ja olen pahoillani, että käytin hieman liikaa aikaa. Kiitos ministeri. Voin varmasti kaikkien puolesta sanoa, että arvostamme teidän suoria näihin kysymyksiin. Ja olemme tietysti tyytyväisiä siihen, että olette valmiita tulemaan vielä tänne keskustelemaan meidän kanssamme. Ja voin varmasti sanoa kaikkien puolesta, että luotamme teidän panoksiinne, jotta te osallistatte parlamentin myös tähän neuvoston työhön, sillä mehän teemme nyt työtä uuden sopimuksen alaisuudessa ja toivomme hyvää yhteistyötä neuvoston kanssa. Meillä on tässä hyvin tärkeitä haasteita edessämme ja nämä asiat ovat tärkeitä sekä parlamentille että teille puheenjohtajavaltiona, joten kiitän teitä paljon ja toivotan teille menestystä, sillä tämä ei varmasti ole mikään helppo puheenjohtajakausi, mutta me tuemme teitä. Ennen kuin lähdette, niin haluaisin ilmoittaa teille, että kohta kuusi, eli Karonnan lausunto, sitä käsitellään äänestysten jälkeen huomenna, joten pankaapa tämä merkille. Eli Karon